Okay, good morning everybody. No niin, hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. Ehkä voimme nyt pikkuhiljaa aloittaa äänestykset. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Eilen päätimme, että kohta 15 hoidetaan ensin, koska lausunnon laatija joutuu lähtemään toiseen kokoukseen, joten otamme kohdasta 15 se on uudesta eteenpäin suuntautuvasta innovatiivisesta tulevaisuuden strategiasta, mutta tarkistaa ensin toimivatko äänestyslaitteet. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää? Koe äänestys pelkästään. Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ilmeisestikään, mutta nyt äänestys päättyy ja tuntuu toimivan, ei mitään ongelmaa. No niin, nyt voimme aloittaa. Eilen kävimme keskustelua. En tiedä, onko edustaja Saradille mitään sanottavaa ennen kuin aloitan äänestykset. Mystikään niin, ei yksi ilmoitusasia, joka liittyy äänestyslistaan. Vihreät ovat pyytäneet, että äänestämme erikseen viimeistä lauseesta heidän tarkistuksestaan 18. Luen sen sitten, kun siihen kohtaan tullaan, eli kerran äänestys siitä lauseesta. Koko asia ei raukea, mutta voi äänestää viimeisestä lauseesta tarkistusta 18. Mutta puhutaan siitä sitten, kun tullaan siihen kohtaan. Kompromissia on paljon, joten toivottavasti tämä menee juohevasti tämä äänestys. No niin, voimmeko nyt aloittaa kompromissista yksi puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme nyt sitten tarkistukseen seitsemän. Puolesta vastaan, tyhjää, tarkistan koneisesti, tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näytti olevan sama enemmistö, joten hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että sama enemmistö, mutta haluatteko, että tarkistetaan koneellisesti? Äänestys alkaa. Kyse on tarkistuksesta yhdeksän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä itse asiassa. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme sitten Kompromissiin kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus No niin, nyt tarkistus 18, jonka mainitsin. Äänestämme viimeisestä lauseesta pelkästään, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Usko, että ihmisoikeuksien pitäisi olla päällimmäisenä kun on kyse kauppa- sopimuksista. Pelkästään näistä sanoista että äänestetään. Äänestys alkaa. Pyydän anteeksi. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 20. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää Kyllä. Tarkistan koneisesti Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme nyt sitten tarkistukseen 50. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä täytyy tarkistaa. 57 tarkistus. Äänestys alkaa. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 58. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tämä viimeinen tarkistus 64. Äänestys alkaa. Uskon, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 12 äänin. Sitten loppuäänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Saradilille. Kiitoksia kaikille, jotka työstivät näitä kompromisseja. Äänestys meni hienosti näiden ansiosta. Okay, colleagues, we're now... No niin, kollegat, siirrymme nyt sitten kohtaan 12. Suositus yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. instunnosta oli Erra Väyrysen lausunto. Otetaan kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen kolme, johon on tehty suullinen tarkistus. Tarkistuksen kolme puolesta. Puolesta äänettä vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Preedalla menee hyvin. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 12 ääniin. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan tarkistus 14 on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koska täällä oli tyhjäkin ääniä. Sitten loppuäänestys. Puolesta äänet. No, otetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Loppuäänestys siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitoksia paljon Paavo Väyryselle. Kiitos paljon. Move now to... Vuorossa 13 kohta yksi ainoa äänestys kalastuskumppanuussopimuksesta. Ei tarkistuksia tehty. Puolest... hetkinen sähkö, sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitoksia. Ignacio Corraulle. Wait a minute. No, I've got another fisheries one, haven't I? Wait a minute, sorry. There are two fisheries. Niin, tässähän on kaksi kalastuskumppanuussopimusta. Puheenjohtaja pahoittelee. Nyt vuorossa, nyt kohta 13 Liberian kanssa tehty sopistus, sopimus. Siis nyt 13 vuorossa, äsken oli tämä 14. Tässä Hoibu on esittelenä. En tiennyt näitä kalastusasioita oli kaksi. Ei tarkistuksia. Koneäänestyksenä kohta 13 Libereasta. Äänet alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia Maria. E e e. from Okay, we're going to item. Sitten kohtaan 16. Rauhanoperaatiot EUn yhteistyö YK ja Afrikan unionin kanssa. Lausunto, jonka on laatinut Paavo Väyrynen. Täällä on tarkistuksia. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen kaksi hyväksyttä selvästi. Mm. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme seitsemän koneäänestyksen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kuuden tuloksen. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolm, Neljä puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme tuloksen. S alkaa siitä. S päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta tarkistamme kuitenkin. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 15 tuloksen. Äänestys saakaa. Ilmeisesti kuitenkin hyväksytty. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 18, viimeinen lause pelkästään, siitä vain äänestämme puolesta. Tensions. Tyhjää, hyväksytty. 17, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Täytyy tarkistaa. Ensimmäinen osa 17 koneäänestyksenä. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ta- hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 25 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 35. Has everybody voted? Yeah. Vote closed. And that's carried. Hyväksytty. Sorry. <laughs> Amendment 36 in favor. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vielä 45 viimeinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausunto näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suuri enemmistöllä, enemmistöllä läpi. Onnittelemme herra Väyrystä. Thank you very much. And now we have to vote on the... Sitten 17 kohta. Devenpanos ympäristövaliokunnan päätöslausumaisitykseen sikaveruksen leviämistä. Me vain päätimme tarkistaa tätä heidän tekemäänsä päätöslausumaa, eutaikaa omalaatio. Tässä on vain neljä kohtaa, neljä tarkistusta. Ensimmäinen puolesta. Again. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme ykkösen tuloksen. Äänestys alkaa. päättyy ja hyväksytty on. Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty koko teksti puolesta kooneäänestyksenä. Äänestys alkaa koko lausunnosta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. And that concludes the votes very promptly. So colleagues, we now, it's only nice. No niin, Tämä menikin ripässä, että se oli paljon kompromisseja. Nyt meillä on sitten kuuleminen, mutta ne alkaa vasta kello 10, joten nyt teen nyt tauko. Pyydän teitä kuitenkin tulemaan ajoissa meidän tärkeään kuulemiseen yleistä terveyshuoltojärjestelmästä, joka alkaa kello 10. Kiitos.

Dear colleagues, ladies and... Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloittakamme nyt paneelikeskustelu julkisesta tai yleisestä terveydenhuoltojärjestelmästä. Kyse on kestävän kehityksen tavoitteesta kolme. Tervetuloa tähän kuulemiseen, jossa puhumme yleisestä terveydenhuoltojärjestelmästä, joka on kehitysvaliokunnan järjestämällä Norbert Noiser. Olen SND-ryhmän edustaja tässä valiokunnassa. Kehitysvaliokunta on jatkuvasti vaatinut sitä, että EU tukisi kansallista terveyspolitiikkaa kehittyvissä maissa sen periaatteen pohjalta, että laadukkuus, yleismaailmallisuus, kattavuus ja tasa-arvoisuus pitäisi varmistaa terveydenhuoltojärjestelmässä mukaan luettuna pätevä henkilön kunta terveydenhuoltosektorilla laatu täytyy varmistaa, samalla tehokas, turvallinen ja huokea lääkkeiden saanti täytyy varmistaa. Tämä edellyttää johdonmukaista politiikkaa, varsinkin niiltä, jotka käyvät kauppaa tai rahoittavat kehityspolitiikkaa tai ilmastonmuutosasioita kumppanuudessa. Kaikkien asianpuolisten kanssa täytyy tehdä tätä työtä. Kestävän kehityksen tavoitteet erityisestikin tavoite kolme – täytyy hoitaa niin, että otan huomioon kaikki nämä elementit. Kestävän kehityksen tavoite kolme ja nykyinen EUn politiikka terveysalalla, varsinkin mitä tulee kehittyviin maihin, pitää pistää täytäntöön koordinoidulla, johdonmukaisella tavalla synergiaa aikaan saaden niin, että EUn avun anto ja sen vaikutukset maksimoidaan. Kehitysvaliokunta päätti järjestää tämän kuulemisen Tämä koostuu kolmesta paneelista. Siellä tarkastellaan ihmisiä resursseja terveydenhoitopuolella ja lääkkeiden saantia ja rahoitusta. Kutakin paneelia johtaa yksi valiokunnan jäsen. Minulla on kunnia johtaa ensimmäistä paneelikeskustelua kollegani Elena Teocharus ja Lola Sanchez toimivat puheenjohtajansa kahdessa muussa paneelissa. Toivottavasti nyt tervetulleeksi asiantuntijat, jotka edustavat eri tahoja, mutta kehitysmaissa tekevät työtä terveydenhoidon puolesta. Jan Pailer Euroopan komissiosta niin ikään paikalla. Emmanuel Nanini puolestaan italialaisesta kansallisjärjestöstä nimeltään Emergency tohtori Kristoff Penn maailmallisesta terveysrahastosta. Hän taistelee siellä AIDS, tuberkuloosia ja malaria vastaan. Herra Matthew Jowett tulee maailman terveysjärjestöstä. Rouva Hillary John puolestaan Oxfam kansallisjärjestöstä. Robert Malpani puolestaan lääkäritimman rajoja järjestöstä. Rova Priya Madina puolestaan edustaan Klein yritystä ja Liine Matiasen puolestaan edustaa komissiota. Toivon, että kaikki pitäydytte tiukasti puheaikaanne, jotta voidaan kuulla teidän puheenne ja sitten esittää kysymyksiä ja vastauksia. Kyse on mielenkiintoista aiheesta. Meillä on paljon päteviä asiantuntijoita ja kysymyksiä tulee varmaan paljon. The... Toivon, että kaikki pitäytyvät puheaikoihin, puheaikoihinsa, jotta voitte esittää lyhyitä kysymyksiä ja kuullaan vastauksia. Nyt ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Ensimmäinen panelistimme pohtii inhimillisiä tekijöitä, jotka ovat merkittäviä silloin, kun luodaan, luodaan kestäviä, hyvin toimivia terveydenhoitojärjestelmiä. Terveydenhoidon kattavuus ja laadukkuus riippuu monista asiasta mukaan luettuna hyvin koulutetusta henkilöstöstä ja laitteista, välineistä – silloin, kun on kyse tietyn väestön kansanosan hoitamisesta. Kestävän kehityksen tavoitteen kolme pyrkii merkittävällä tavalla parantamaan koulutusta, rekrytointia ja koulutusta, jota annetaan termaissa. Puhjamme keskitytään näihin asioihin. Ensimmäisen puhujan Peiler, joka on yksin johtaja terveystutkimus- ja kulttuuri pääosastosta, TEFCO-pääosastolta komissiosta mutta Eera Peiler, hyvin paljon teille kiitoksia ensinnäkin siitä, että olette täällä ja olette valmiita esittelemään asiansa. era Peiler, olkaa hyvä. Teillä on 15 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Uh, honorable members, ladies and gentlemen, thank Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät herrat, kiitoksia, että minut on kutsuttu osallistumaan tähän keskustelemaan, kun käsittelemme erityisesti näitä kestävän kehityksen tavoitteita, tietysti kolmosta, ja puhun näistä inhimillisistä tekijöistä koskien kolmatta eh, kehitys, kestävän kehityksen tavoitetta. Eh, all the, all the topics that... Ja kaikki nämä aiheet, jotka tähän liittyvät, en nyt näitä kaikkia mainitse. Kyse on paljon enemmänkin useammasta asiasta kuin aiemmin ollut terveydenhuollossa kyse. Tämä osoittaa, kuinka laajasti mistä kirjasta on kyse ja kuinka moninaiset meidän tavoitteemme ovat, toisin kuin aiemmin sovittiin, kun haluttiin vähentää ongelmia kahdella kolmasosalla tai kolmella neljäsosalla. Nyt niillä on paljon kunnianhimoisemmat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Meidän täytyy vähentää äitien kuolleisuutta 70 per 100 000 huolimatta siitä, kuinka korkealla kuolisuus tällä hetkellä on. Meidän täytyy estää kaikki vastasyntyneiden esteteissä olevat kuolemantapaukset ja alle viisivuotiaiden kuolemantapaukset. Meidän täytyy lopettaa köyhyyteen liittyvät sairaudet ja niin leviäminen. Meidän täytyy varmistaa kaiken kattava pääsy, se onko nykyisen terveyspalveluista, varsinkin meidän eurooppalaisten sydäntä lähellä on kokonaisvaltainen kaikki kattava yleismaailmallinen terveydenhuoltojärjestelmä. Tämä edellyttää paljon enemmän investointeja ja varsinkin investointia mailta, jotka näitä terveysjärjestelmiä pyörittävät. Kestävän kehityksen tavoite kolme aivan erityisesti peräänkuuluttaa lisää terveysalan rahoitusta ja sitä, että terveydenhoitohenkilökuntaa parannetaan ja rekrytointia niin ikään ja koulutusta ja muita heidän terveydenhoitohenkilökuntaan liittyviä asioita täytyy parantaa. Tämä on kolmeulotteinen asia. Ja kun tarkastetaan näitä palveluita, joita halutaan laajentaa ja parantaa, ja täytyy varmistaa, että ihmisillä on pääsy näihin palveluihin. Tarkastamme ensinnäkin sitä, ja kolmanneksi tarkastelemme rahoituskysymyksiä sen varmistamiseksi, että nämä hoitopalvelut ovat huokeita. Kaikilla on vara niihin. Joidenkin palvelujen kattavuus voi olla hyvinkin suurta suhteessa kokonaisväestöön. Mutta mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä enemmän vain rikkaimmat saavat näitä palveluita hyödykseen. Mikäli lähdetään tästä A-sta, pienimuotoisesta palveluksesta ja suurista kattavuudesta ja niin mennään sitten b yleiskattavan terveydenhoitopalveluiden kattavuuteen, ja näiden palveluiden saatavuuteen niin, että valuta saa ilman, joutuu köyhyyteen tämän vuoksi. Tässä on valtaisa haaste. Kuka sitä me pistää täytäntöön? Tietystikin itse kansalaiset, terveydenhuolto, henkilöstö vastaamaan kovin moniin haasteisiin, jotka on määritelty maailmanlaajuisella tasolla. Yleensä nämä määritellä myöskin kansallisella tasolla nämä haasteet ja tavoitteet, mutta erittäin vaikea, mikäli korkean tulotason maissa on sofistikoituneempia järjestelmiä, sitten köyhemmissä maissa vähän hyvin peruspalveluita. Ja sitten uusi asia tässä on maailmanlainen terveysturva ja sukupuoliterveys ja lisääntymisterveys tarttua taudet, lasten ja äitien terveys niin poispäin. Tämä on hyvin kattava kirjo asioita. Yhdistyneissä järjestelmissä on erikoistointa sairaaloita ja ammattikuntia, mutta köyhemmissä maissa, varsinkin maaseudulla, on yleensä vain yksi henkilö, joka on eturintamassa, olipa hän sitten terveydenhoitaja tai lääkäri. Hänen täytyy olla asiantuntija kaikilla aloilla. Kuulemme siitä, kuinka paljon globaaleja maailmanlaajuisia järjestelmiä Kuitenkin tuo yksi henkilö kentällä on se, joka joutuu vastaamaan kaikki näihin haasteisiin. Tämä ottaa huomioon kaikki se, mitä tuo henkilö joutuu tekemään. Meidän täytyy antaa heille kaikkia mahdollista tukea, jotta hän voi toimia parhaimmalla tavalla. Kuinka sitten EU tämän hoitaa? Lähinnä kahdenvälisten terveysohjelmien kautta 17 maissa, jotka on otettu tässä huomiokohteeksi. Erityisesti haluan esitellä meidän ohjelmamme, joka pyrkii vahvistamaan maita WHOn kautta, kun ne pyrkivät laatimaan suunnitelmia, jotka ovat kestäviä terveydenhoitojärjestelmien osalta ja ottaen huomioon myöskin terveydenhoitohenkilöstön kouluttaminen ja muuttoliike. Terveydenhoitohenkilöstöstä ei tiedetä moni, montaakaan asiaa tarkalleen köymissä maissa. Hyvin paljon siirtyy hoitohenkilöstöä rikkaampiin maihin. Yhdysvalloissa 15 prosenttia lääkäreistä on saanut koulutuksensa Liberiassa, 25 prosenttia Kaanan koulutusta hoitohenkilökunnasta on siirtynyt Yhdysvaltaihin Etiopista Etiopiasta niin ikään. Tässä on vain Yhdysvaltain luvut, Euroopan lukuja ei tässä ole vielä mukana. Hyvin paljon koulutusta, asiantuntemusta noista maista Koittuu sitten rikkaimpien maiden hyödyksi. Tämäkin on asia, johon täytyy puuttua. Olemme kehittäneet tämän ohjelman yhdessä WHOn kanssa. Brain drainista täytyy päästä brain gainiin, eli aivovuorosta, pikemminkin pitäisi voida ähm, varmistaa se, että koulutuksesta on hyötyä juuri kehittäville maille. WHO on omaksunut maailmanlaajuisen koodeksin, joka liittyy maahanmuuttovirtoihin sekä lähdemaissa että kohdemaissa siten, että pistetään täytäntöön peleitä, jotka liittyvät tähän globaaliin koodeksiin, maailmanlaajuiseen säännöstöön, joka liittyy terveydenhenkilöstöön. Tästä pitäisi saada tulosta aikaan jo sekä kohde- että lähtömaissa vastaanottomaissa pitäisi pyrkiä omavaraisuuteen terveydenhoitohenkilöstön osalta ja kohdemaissa pitäisi varmistaa se, että tehdään kansallisia sopimuksia, jotta voidaan paremmin hallinnoida tätä aivovuotoa, niin että ihmiset voivat palata takaisin lähtö, lähtömaihinsa, ottaen mukanaan parhaita käytänteitä, ottaen huomioon parhaat käytänteet ja suositukset. Maat, jotka tähän on alun perin valittu, joiden kanssa tehdään työtä, voidaan niin, että tietoa välitetään ja että parhaat käytännöt voidaan ottaa käyttöön. Nigeriassa hyvin, Nigeriasta hyvin paljon lääkäreitä on lähtenyt muualle. Ukandassa yli kolmas osa lääkäreistä lähti maailmanmuuttovirran mukana. Tämä on yksi niistä maista, jossa kaikkein suurin aukko terveydenhoitoresurssien kohdalla tästä syystä. Intiassa on lukumääränsä osalta kaikkein suurin lähtömaa, kun on kyse EU-ssa toimivista terveydenhoitoalan ammattilaisista Irlanti käyttää surutta hyväkseen ulkomaalaista terveydenhoitohenkilöstöä. Etelä-Afrikasta Etelä-Afrikka on sekä maahanmuutto kohdemaa että resurssi muille maille terveydenhoitohenkilöstön osalta. Ja kun tarkastellaan tietoja, joita on saatu tämän hankkeen kautta, tästä havaitaan, että esimerkiksi Keralan osavaltiossa Intiassa on asiantuntijoiden määrä kasvanut, kun on kyse kirurgeista esimerkiksi. Joissakin maissa pitäisi kouluttaa enemmän asiantuntijoita. Tästä on saatu tulosta aikaan yleisesti ottaen, mutta kun katsotaan Ugandaa ja sitä, minne nämä ihmiset lähtevät, kaksi kolmas osaa terveydenhuoltohenkilöstöstä, joka lähtee Ugandasta, menee muihin Afrikan maihin – suurin vastaanottomaa, kun on kyse kehitysmaiden henkilöstöstä, on Yhdysvallat. Muiden maiden tilanne on mitätön tähän verrattuna. Ja mikäli tarkastellaan, minkälaista erityisosaamista katoaa, ketkä ihmiset lähtevät kotimaistaan, äärimmäisen hyvän koulutuksen saaneet eivät yleensä lähde, koska heillä on hyvät olosuhteet, hyvä palkka mutta ne, jotka eivät ole vielä erikoistuneet yleislääkärit, he ovat juuri niitä, jotka ovat erityisen suuren houkutuksen kohteena ja lähtevät herkästi ulkomaille. Kuinka voidaan sitten auttaa tässä aivovuonto-ongelmassa? Olemme ehdottaneet kumppanin suhdetta VHn kanssa, tai yhdessä VHn kanssa, ja myöskin Luxemburgin johdolla on kahdenvälisesti rahoitettu toimia 27 maassa. Tuemme myöskin WHOta, kun se pyrkii auttamaan näitä maita kehittämään suunnitelmia ja kansallisia strategioita, joilla saataisiin aikaan kaikki kattava perontajärjestelmä niin, että kansainväliset terveysalan kumppanit toteutuisivat. Nämä 27 maata, jotka tällä hetkellä mukana tässä ohjelmassa. Ne pyrkivät rekrytoimaan enemmän. Ja tämä on suuren mielenkiinnon kohde näille maille. Sitten maailmanlaajuinen terveydenhoitokattavuus ja sen kolme ulottuvuutta. Meillä on esimerkiksi Vietnam. Siellä on onnistuttu pyrkimyksissä saada terveydenhoitopalvelut kattaviksi eri alueilla. Sitten Burkina Faso on lisännyt palveluita, jotka ovat saatavilla ihmisille. Moldovassakin tilanne on kohentunut, kun tarkastellaan terveydenhoitopalveluiden kattavuutta ja kirjaa. Muutama menestystarina eri maista. Tunisiassa on käyty yhteiskunnallista vuoropuhelua. Tämä on mahdollistanut sen, että kansalaiset voivat itse asiassa myötä vaikuttaa terveyssuunnitteluun suoremmin. Terveysjärjestelmien rahoituksesta sitten on pohdittu, kuinka voidaan oman alueen, oman naapuruston terveydenhoitopalveluita edistää ja lisätä palveluita Sierra Leoneasta. Sitten Ebola-kriisi kannattaa mainita lyhyen aikavälin merkittävät toimet on nyt integroitu ja pidemmän aikavälin terveydenhoitosektorin strategiata on luotu, jotta voidaan paremmin reagoida taisin hätätapauksiin. Ja myöskin tietojärjestelmiä, jotka liittyvät terveysjärjestelmiin, on parannettu ja inhimillisiä voimavaroja on parannettu järjestelmän parantamiseksi. Togo on toinen menestystarina. Silloin ollaan tarkasteltu koulutusta ja alueellista terveydenhoitohallintoa niin, että terveydenhoito on voinut tehokkaammin ajauttaa ja tuoda sille tasolle, missä sillä on eniten merkitystä. Tästä kumppanuudesta voidaan antaa vielä lisäkin tietoa. Lisäkin tietoa. Ja kolmas seikka. Omakohtaisempaa tietoa. Kahdenvälistä EUn tukea on annettu 1,4 miljardilla monitista rahoituskehyksistä 17 maille, jotka ovat asettaneet terveydenhoitoalan prioriteetikseen. EUn edustustojen kautta käydään jatkuvasti hallitusten ja paikallisten toimijoiden kanssa vuoropuhelua parhaiten ratkaisujen löytämiseksi, jotta järjestelmiä voidaan parantaa ja ongelmiin voidaan puuttua, varsinkin kun on kyse inhimillisistä resursseista, jotka ovat kuitenkin terveydenjärjestelmien selkäranka ja tärkeässä asemassa silloin, kun menestystä arvioidaan. Thank you very much, Mr. Peler. Kiitoksia paljon, herra Peiler. Kiitoksia siitä, että pitäydytte puheessanne. Tässä jopa kaksi minuuttia saatiin kurottua aikaa umpeen. Hienoa kuulla, mitä komissio tekee. Seuraava puhujamme on herra Emmanuel Nanini, joka on Italian Emergency kansaisjärjestön humanitaarisen jaoston johtaja. Joillakin valiokunnan jäsenillä on ollut tilaisuus seurata sitä työtä, jota te teette edustusten kautta Valiokunta vieraili muun muassa Sierra Leonessa. Vieron yhteydessä osoittautui, että riittävä politiikka aivovienin estämiseksi terveydenhoitoalalla ei ole itsestäänselvyys, mutta siihen voidaan kuitenkin onnistua. näin niin kahdeksan minuuttia. Uh, ladies and gentlemen, good morning. Uh... Hyvät naiset herrat, jos teille sopii, kerron teille lyhyesti Emergency-järjestöstä, jota täällä edustan. Tämä perustettiin 20 vuotta sitten ja päätarkoituksena oli tarjota maksutonta terveydenhuoltoa mm, sellaisille uhreille, jotka olivat kokeneet sotaa ja joutuneet esimerkiksi maamiinojen uhriksi. Nyt Toimimme esimerkiksi Libyassa, Sierra Leoneessa, Keski-Afrikan tasavallassa, Afganistanissa ja Irakissa, myös Sudanissa ja Italiassa. Ja viime vuonna toimimme ensisijaisesti Ebola-kriisissä. Olemme toimineet Italian viranomaisten kanssa myös maahanmuuttokriisin suhteen Italiassa. Me toimimme kolmen periaatteen perusteella, eli tasa-arvon, laadun ja sosiaalisen vastuun. Ja pyrimme saamaan aikaan huipputuloksia kliinisissä tuimissa. Haluamme, että meillä on pätevää henkilökuntaa, joka tarjoaa sitten koulutusta niin, että voidaan parantaa paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä. Meillä on yli 217 kenttätyössä olevaa eri terveydenalan työntekijää. Tavoitteena on kouluttaa yli 2600 paikallista työntekijää. jotta näin voitaisiin sitten vastata paikallisväestön tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Yksi maa, jossa olemme saaneet kestävyyttä paljon aikaan, on Afganistan. Sotakirurgia on otettu siellä hyvin mukaan kansanterveysministeriön ohjelmaan. Ja kolmen vuoden ajan meidät on nyt, me olemme saaneet aikaan tällaisen Afganin lääkäreiden keskuksen. Ja tämän saavutuksen ansiosta olemme saaneet nämä lääkärit myös pysymään afganistanilaissairaaloissa ja näistä lääkäreistä on tullut kouluttaja sitten nuoremmille muille afganilääkäreille. Mahdollisuus toimia laadukkaissa laitoksissa auttaa siinä, että ihmiset ovat halukkaampia pysymään omassa maassaan, eivätkä lähde hanakasti muualle. Olemme myös järjestäneet koulutusta Afganistanin eri provinseissa. Ja tästä koulutuksesta on ollut paljon hyötyä. Tässä toimittiin sairaalan sisällä. Sairaala voi tarjota laadukkaita palveluita. Tässä ei toimittu siis luokkahuoneessa, vaan sairaalatiloissa. Suuria haasteita inhimillisten resurssien osalta on Sierra Leonessa. Ehkä tiedätte, että siellä lääkäreiden määrä tai väestöä kohden on alhaisimpia koko maailmassa, eli noin kaksi lääkäriä 100 000 ihmistä kohden. Erikoissairaanhoidon tarjonta on heikkoa ja monet lääkärit joutuvat lähtemään maastaan voidakseen erikoistua tiettyyn alaan. Ja ulkomailla valmistuvat lääkärit hyvin harvoin palaavat enää takaisin Sierra Leoneen. Terveydenhuollon resurssipulaa tuli selvästi esille Ebola-kriisissä pari vuotta sitten. Ja romahtanut terveydenhuoltojärjestelmä jossa maassa voi mm, aiheuttaa vaaraa laajemminkin. Eli jos jätämme maan yksin, silloin voi käydä niin, että nämä haitovaikutukset näkyvät myös meidän kotiovellamme. Tähän asiaan puututtiin hiljattain sekä Valettan huippukokouksessa että kun katsottiin kestävän kehityksen tavoitteita – ja tästä puhuttiin hyvin selkeäsanaisesti. Sanottiin, että työvoiman koulutuksen pitäisi olla toimien keskiössä ja siihen pitäisi kohdistaa riittävät määrärahat. Hyvin tärkeää on myös edistää eettisiä rekrytointistandardeja, jotta voidaan puuttua aivovientiin kehittyvistä vaista. Kun katsotaan sitten tulevaisuutta ja erityisesti terveydenhuoltojärjestelmien rahoitusta näissä maissa, niin on tärkeää varmistaa oikeanlainen rahoitus ei pelkästään ensisijaisen terveydenhuoltoon, vaan myös tertiäri- ja sekundäärihoitoon. Ja terveydenhoitajilla ja lääkäreillä pitää olla oikeanlainen oppimissisältö ja pitää eri keinoin puuttua aivovientiin. Itse käytän eh, koulutusta esimerkkinä. Totta kai eh, ala- ja yläastekoulutuksen on syytä panostaa, mutta myös korkeakoulutus on tärkeää. Eli perusterveydenhuollon lisäksi tarvitaan myös erikoistuneempaa sairaanhoitoa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Nanini. Kiitän kaikkia vieraitamme. Saimme tietää paljon teidän edustamistanne kansalaisjärjestöstä. Niin kun nyt näin, minkälainen tilanne on siellä Leonessa, niin ehkä muissa maissa löytyy samanlaisia tilanteita. Me huomasimme, että joskus ei ole todellista poliittista tahtoa hallituksessa tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, vaikka joskus he ovat hyvin varovaisia sen suhteen, että eivät käytä tarpeeksi sitä tietoa, jota kansalaisjärjestöillä on. On todellakin tärkeää, että kansalaisjärjestöjen tieto voitaisiin koota yhteen poliittisen tahdon kanssa ja näin vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmä. Nyt meillä on 15 minuuttia, minuuttia kysymyksiin ja vastauksiin ja Pyytäisin kollegojani esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Rova Rivasi. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän meidän puhujamme. Minulla on tällainen aika käytännönläheinen kysymys. Puhuitte yleistä terveydenhuoltojärjestelmästä. Kaikkiaan tällaista me Yleinen terveydenhuolto, kyllä. Mutta miten tässä pitäisi toimia konkreettisesti? Joitakin esimerkkejä löytyy. Voitteko antaa konkreettisia esimerkkejä, miten joku maa on saanut aikaan yleisen terveydenhuoltojärjestelmän omassa maassaan? Siis ihan konkreettisesti, mitä pitää tehdä, mitä voidaan ehdottaa eri maille? Sitten toinen asia, aivovuoto. Huomennahan pidetään AKT-EU-kokous ja tämä on juuri yksi aiheista, siksi olenkin täällä. Niin tässä puhutte koulutusta, hätäkoulutuksesta, miten koulutetaan lääkäreitä, mutta varsinkin jälkikäteen sitten ihmiset haluavat myös palkkaa. Miten estätte sen, että nämä koulutetut lääkärit ja sairaanhoitajat – eivät lähtisi tänne, koska täältähän puuttuu tällaista terveydenhuoltohenkilökuntaa. Ainoa esimerkki, jonka minä tunnen, olisi, löytyi Seychelleiltä. Siellä valtio sitoutui kouluttamaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Heidän piti pysyä viisi vuotta kotimaassaan. Jos eivät olleet siellä viittä vuotta, heidän piti maksaa takaisin koulutuksensa hinta, jonka valtio oli maksanut. Siis mikä prosessi voisi ottaa? varmistaa, että ihmiset jäävät koulutuksensa jälkeen, eivätkä lähde Eurooppaan tai USAhan. Konkreettia konkreettia. Kiitos. Other, other question? Onko muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Sitten kaksi asiantuntijaa, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitoksia kovasti kysymyksestänne ja otitte esille näitä erittäin ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Näitä meidän pitääkin työstää. Niin kuin yritin tässä esittää, yleinen terveydenhuoltojärjestelmä on tämä suuri haaste meillä kaikilla ja miten me saamme sen aikaan, miten toimimme täällä omissa Euroopan maissa mutta tarkoituksena on, että koko väestö saa laadukasta terveydenhoitoa eikä joudu köyhyyteen sairauden takia. Tähän liittyy kolme ulottuvuutta. Meidän pitää lisätä mahdollisuuksia koko väestöllä saada terveydenhoitoa. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että toimitaan myös syrjäisellä alueella. Voidaan puhua maantieteellisesti syrjäisistä alueista tai, tai alueella saattaa olla joku konflikti ja niin edelleen. Me olemme edistyneet esimerkiksi Vietnamissa, niin kuin mainitsin, siellä EUlla on kahden keskeinen ohjelma Vietnamin kanssa ja edistystä on saatu aikaan. On voitu saavuttaa myös ihmiset vaikeilla, vaikeasti saavutettavilla, saavutettavilla alueilla, eikä riitä, jos kaikki koko väestö saa palveluita, mutta paketti, terveyspaketti on varsin rajallinen eikä mukana ole peruspalveluitakaan. Tätä pitää myös laajentaa. Mutta tässä tarvitaan sitten usta koulutettumpaa henkilökuntaa, äh, hankintajärjestelmä, toimitusketjuja pitää parantaa. Me, me voimme auttaa maita näissä kysymyksissä, mutta tämä on jo vähän monimutkaisempaa. Sitten kolmas akseli, rahoitus tietenkin. Meillä täytyy olla sellainen rahoitus, että kaikki saavat palveluita käyttöönsä. On erittäin tärkeää, että ne ovat ilmaisia käyttövaiheessa, mutta pitää toimia myös kestävällä tavalla, niin rahoitustakin täytyy jostakin löytyä. Ja tämä on mukana kokonais, keskusteluissa, joita nyt käymme, Agenda 2030, miten tämä kaikki rahoitetaan. Ja meidän pitää tukeutua kansalliseen alueelliseen rahoitukseen, ymmärtäen se, että 40 maata varmasti ei pysty rahoittamaan perusterveyspakettia, vaikka haluaisivatkin, vaikka keräisivät veroja 50 eh, prosenttia BKT ja käyttäisivät sitten 15 prosenttia tästä terveydenhuoltoon kolmas vaihtoehto oli, oli tämä. Ja sitten Moldovan kanssa esimerkiksi olemme myös tehneet yhteistyötä, jotta paremmin voitaisiin kattaa terveydenhuoltopalvelutarpeet. Me olemme siis edistyneet, mutta näiden ähm, linjojen mukaisesti. Sitten pitää nähdä tämä kokonaiskuva maakohtaisesti. Toinen asia ihan lyhyesti. Puhuitte tästä dilemmasta yksittäinen vapaus liikkua vapaasti, liikkumisen vapaus, eh, kun ihmiset pyrkivät saamaan parhaan tuloksen omassa elämässään. Tietysti sitten tämä yleinen etu tässä rinnalla, tarvitaan asia, ammattimaista henkilökuntaa, onko se sen terveydenhuollosta tai muusta. Tämä on varsin vaikea asia sovittaa yhteen, mutta uskomme, että tietyillä käytännön säännöillä saamme käsimme välineen jolla, ja rohkaisemmekin tällaisen kahdenkeskin sopimuksiin maita, jotka mm, kouluttavat terveyshenkilökuntaa että voisimme tietää tästä enemmän, koska meillä on varsin vähän tietoa siitä, miksi ihmiset lähtevät kotimaastaan tai miksi he palaavat takaisin tai miksi he eivät palaa takaisin. Näistä kaikista syistä pitää löytää enemmän tietoa, että voimme tarttua niihin. Sitten tuottajamaat tavallaan eivät voi tarjata tällaista erikoiskoulutusta niin kuin me täällä kehittyneissä maissa, mutta voimme kuitenkin yrittää pysyä, saa ihmiset pysymään paikan päällä, onko se sitten lasten koulutuksesta tai muista ammatista pätevyyksistä. Me teemme näissä asioissa työtä näiden maiden kanssa, mutta vastauksia ei ole helppo löytää, mutta näitä asioita kuitenkin pitää painokkaasti käsitellä. Definitely is a very challenging question. It's, uh, and it... Tämä on todella hyvin haastava kysymys. Kyse on maailmanlaajuisesta ongelmasta, johon täytyy puuttua maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Näin suuren ongelman rahoitus on varmasti avainasemassa, kun halutaan lääkärit pitää kotimaassaan. Lisäksi täytyy pyrkiä rakentamaan kaiken kattavaa terveydenhuoltosektori. Niitä on sairaaloita, joissa lääkärit haluavat tehdä työtä asianmukaisissa olosuhteissa. Tämä on tärkeää. Minun kokemukseni mukaan enimmäkseen nämä lääkäreitä ovat erittäin turhautuneita työhönsä. Vaikka se kunnollinen lääketieteellinen koulutus ei ole välttämättä välineitä, joilla hoitaa potilaita. Tämä on suuri turhautamisen aihe. Lääkärille täytyy voimauttaa ja voimauttaa koko terveydensektori. Silloin tämä voi onnistua. Thank you very much for the answers. Kiitoksia kovasti näistä vastauksista. Jos ei ole mitään vastauksia, haluaisin vielä lisätä yhden kommentin tai ajatuksen. Rova Rivasi tässä kysyi parhaimmista käytännöistä ja otitte esille Vietnamin, mutta Vietnam ei kuulu 40 vähiten kehittyneeseen maahan – Mentä sitten nämä 40 muuta maata? Ja kun katsotaan, tarkastellaan vaikka Ebola-kriisiä miten, ja miten eurooppalaiset reagoivat ja kansainvälinen yhteistähän reagoi ennen kuin saimme aikaan tuloksia Euroopassa. Samaan aikaan Kuuba oli lähettänyt tuhat lääkäriä ebola alueelle Heillä on paljon kokemusta, erityisesti kun koulutetaan perusasioihin lääketieteessä. Olisiko mitään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Kuuban kanssa? Ehkä tämä tuntuu hiukan oudolta tässä vaiheessa, mutta kun aloitimme EUn, EU-Kuuba-sopimuksen laatimisen, ehkä tämä sopimus voisi kattaa myös lääkkeet tieteellisen tiedon, jota Kuubasta löytyy, niin Kuuballahan on erittäin hyvä maine näissä kysymyksissä. Olisiko tämä idea, vaikka se onkin vähän tällainen erikoislaatuinen ehdotus. Yeah, äh, uh, well, um... Niin. Olen yhtä mieltä. Kuuban terveydenhuoltojärjestelmä toimii kustannustehokkaasti ja se saa tuotettua paljon koulutettuja lääkäreitä henkilöstöä, jotka todella tarjoavat erinomaista palvelua monissa maissa, Afrikassa, eteläisessä Afrikassa – ja näin ovat tuoneet sitten helpotusta Länsi-Afrikan kriisiä hätätilanteissa. Pidämme hyvänä tätä Kuuban ja näiden kuubalaisen lääkäreitä vastaanottavien maiden yhteistyötä. Mutta tavoitteena on, että nyt kun nämä maat ovat riippuvaisia Kuuban lääkäreistä, niin ne muuttuisivatkin lääkäripalveluiden osalta omavaraisiksi, eivätkä menetä ihmisiä. He käyttäisivät paikallista rahoitusta, eikä kävisi niin, että hyöty valuisi muualle. Tämä on se tilanne, johon pyrimme. Kuuba todella on erinomainen esimerkki. Sitä tarkastelemme läheisesti. So. Muita kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, voimme lopettaa ihan ajoissa ensimmäisen paneelimme. Haluaisin kiittää herroja Nannini ja Tela. Ja nyt sitten Eleni voi jatkaa tästä. Ole. Kiitos, kiitos kaikille. So, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Is it here? what? Let's continue with the second panel. And Jatketaan toista paneelia terveysrahoitus, Addis Abeban konferenssin jälkeinen aika ja EUn rooli. Nimeni on Eleni Teo Harus. Olen tämän kehitysyhteistyövaliokunnan jäsen ECR-ryhmästä, mutta sallikaa minun kiittää kollegojani EPP-ryhmässä, jotka hyväksyivät Minun ehdotukseni järjestää tämä julkinen kuuleminen. Ja kiitän heitä ajatuksen tukemisesta. Haluan tietenkin kiittää myös DV-valiokuntaa ehdotuksen hyväksymisestä. Olen tästä kovasti kiitollinen. Hyvät naiset herrat, valiokuntamme pitää erittäin tärkeänä terveyskysymysten rahoittamista. DV laati mietinnön kehitysyhteistyön rahoituksesta. Se hyväksyttiin täysistunnossa 2015 toukokuussa ja olemme aktiivisesti osallistuneet Addis Abeban konferenssiin asiantiimoilta. DV on säännöllisesti vaatinut, että vähintään 20 prosenttia kehitysavusta käytettäisiin perussosiaalipalveluihin, erityisesti terveyteen ja koulutukseen, ja puoltaa sitä, että terveysrahoituksen pitäisi saavuttaa tietyt tavoitteet, erityisesti yleisyys, saatavuus ja osallistavuus. DV on myös vaatinut parannuksia tehtäväksi teho, avun tehokkuuden alalla. Erityisesti terveyskysymyksissä pitäisi paremmin koordinoida erilaisia toimintoja, politiikkoja, apumekanismeja ja avustajien työtä. Tässä vaiheessa haluaisin käyttää hetken aikaan ja kertoa henkilökohtaisesta kokemuksesta. Niin olen tehnyt työtä kirurgina vähiten kehittyneissä maissa Afrikassa ja Tyynemeren ja keski afrikan maissa. Yli 30 vuotta olen ollut siellä tietysti vapaaehtoispohjalta ja voin kertoa teille, että olen tullut sellaiseen lopputulokseen kokemukseni kautta, että jotta jotta saadaan aikaan toimiva yleinen terveydenhuoltojärjestelmä, meidän pitää parantaa perusterveydenhoitoa erityisesti maaseutualueilla kyseisissä maissa. Ja luonnollisesti me tarvitsemme pieniä terveyskeskuksia sinne tänne, tarvitsemme kätilöitä, terve- sairaanhoitajia, hyvin koulutettuja yleislääkäreitä ja sanoisin jopa, että tarvitsemme yleislääkäreen massa koulutusta tuotantoa, jotka pystyvät tekemään keisarinleikkauksia, poistamaan umpisuolen, lopettamaan verenvuodon, käyttä, analysoimaan yksinkertaisella tavalla verinäytteitä. Emme tarvitse mitään e-, neurologeja ja muita, jotta voidaan todeta We need people who can work in... Tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät tekemään vaikeaskin olosuhteissa työtä ja tämän takia meidän pitää muuttaa lääkin, lääkärikoulutusta, te, te, terveydenhuoltokoulutusta, että voidaan kattaa kolmannen maailman tarpeet. Tämän takia tarvitaan varoja ja siksi meillä täällä on mukana kolme asiantuntijaamme, jotka tulevat kertomaan meille asiasta omasta näkökulmastaan katsottuna. Tohtori Christoph Venn terveyden yleisrahastosta, aisivastaisesta taistelusta asiantuntemusta, sitten Matthew Jowett maailman terveysjärjestöstä ja Hillary John edustaa Oxfam kansalaisjärjestöä. Aloitamme herra Benistä. Hän saa puheenvuoron 15 minuuttia. Thank you very much, uh, <clears throat> Madam Chair. Kiitoksia paljon. Kiitos puheenjohtaja. Minun niin täytyy sanoa, että hyvin harvoin pääsen puhumaan parlamentaariseen valiokuntaan henkilön johdolla, jolla on niin paljon ruohonjuuritason kokemusta. Oli hienoa kuulla teidän omasta kokemuksestanne ja kiitoksia paljon siitä, että kutsuitte minut tähän erittäin tärkeän keskustelun mukaan. Muutama sananen terveysalan rahoittamisesta. Viimeisten 15 vuoden aikana suurin piirtein on nähty valtaisaa kasvua maailmanlaajuisen terveydenhoidon rahoituksessa. Rahoitusta todennäköisestikin virallisesta kehitysavusta. Se on kasvanut yli nelinkertaisesti lyhyessä ajassa. Voisi sanoa, että tämä on erittäin hyvä asia. Investointia on puuttunut aiempina vuosikymmeninä terveysalalta investoinnit ovat johtaneet merkittäviin tuloksiin, kuten esimerkiksi vuosituhastavoitteiden kohdalla on havaittu. Kuinka sitten edistystä voidaan pyrkiä saman aikaan tulevaisuudessa? Vaikuttaa siltä, että terveysalan apu on hieman lisääntynyt tai vakiintunut tai jopa laskenut. Periaatteessa mitä on voitu nähdä on se, että viimeiset pari vuotta tilanne on ollut ennallaan. Nyt meidän pitäisi keskittyä aiempaa enemmän kotimaiseen terveydenhoitoalan rahoitukseen ja yksityisen sektorin mukaan tuloon. Yksityishenkilöt, säätiöt, järjestöt ja innovatiivinen rahoitus ovat tarpeen tässä kuvassa mukana. Lisäksi täytyy katsoa, kuinka käytettävissä resurssit on jaettu, kun on kyse maailmasta terveydestä kyse. Tarkastelemme myöskin kehitysalan huippukokousta joka järjestettiin Addis Abebassa viime vuoden puolivälissä Etiopian hallituksen johdolla. Tarkastamme tuon kokouksen tuloksia. Ja kun tarkastelen kokouksessa hyväksyttyjä asiakirjoja, niissä painottiin erityisestikin kotimaista rahoitusta ja myöskin yksityisen sektorin roolia. Kommentoin hieman kumpaakin näitä elementtiä puheenvuorossani. Niin kuin WHO onkin puolella on osoitettu, noin kolme neljäs osaa resursseista terveydenhoitoa varten vammaisesti sekä matalatulon tason maissa ja epävakaissa maissa tulee kotimaisista lähteistä ja yksi neljäsosa tulee kansainvälisistä lähteistä. Ja kun tarkastellaan maailmanlaajuisen terveysrahaston mandaattia, kun se tukee maita niiden pisteessä täytäntöön hoitoa ja ennaltaehkäisyä, kun on kyse AIDSista, tuberkuloisista ja malariasta, siitä nähdään mielenkiintoinen kaavio. Aitsien tuberkuloosin osalta kaksi kolmasosaa määrärahoista tulee jo tällä hetkellä kotimaisesta lähteestä ja muut muun muassa kansainväliseltä yhteisöltä. Tuberkuloosin osalta kan, ei ole kovinkaan montaa kansainvälistä rahoittajaa, vähemmän kansainvälisiä rahoittajia kuin aitsin suhteen. Malarian suhteen tilanne on erilainen, koska malaria keskittyy hyvin pitkälti kaikkien köyhimpiin maihin – siellä kotimaisten resurssien määrä on vain 30 prosenttia. ja 40 prosenttia kaikista määrärahoista tulee maailmallisesta terveysrahastosta ja malaria-ohjelmista eri puolilta maailmaa. Ja kun tarkastellaan maailmasta terveysrahastoa, siellä keskitytään hyvin pitkälti siihen, että me tuemme maita, kun ne pyrkivät lisäämään omia terveysalan resurssejaan terveysbudjettien kautta ja myös joskus innovatiivisten toimien kautta. Autamme niitä siten, että annamme, varmistamme vipuvaikutuksen omalle osuudellemme, koska osa rahoituksistamme on riippuvaista siitä, että maan täytyy itse, itse osoittaa, että se on investoinut terveydenhoitoon, ei pelkästään AIDSin, tuberkuloosin ja malarian osalta, vaan muutenkin. Annamme myöskin teknistä tukea näille maille, tukea, joka auttaa kotimaisen rahoituksen aikansaamisessa Lisäksi pyrimme lisäämään kotimaista rahoitusta muutenkin yhteistyössä monen hallitusten kanssa tekemällä yhteistä, yhteistyötä läheisesti Afrikan unionin kanssa. Joidenkin vuosien ajan jo Afrikan unioni on erityisesti painottanut yhteisvastuuta ja kotimaisen rahoituksen osuutta ja sen kasvattamista. Mitä tarkastellaan yhteissijoituksia maailmallisen terveysrahaston toimin yhteydessä. Sillä voidaan havaita kasvua kotimaisessa rahoituksessa kaudella 2015-2017. 41 prosenttia on ollut kasvua, ehkä 5,9 miljardin dollarin verran joissakin maissa, kun tarkastetaan maiden omia varoja ja niiden käyttöä terveydenhoitoon. Tämä on lisääntynyt pikkuhiljaa. Sitten pari esimerkkiä maista, joissa erityisen panotut kasvua kotimaisessa terveysalan rahoituksessa. Filippiinit on, on mielenkiintoinen esimerkki, koska siellä otettiin käyttöön erityisvero, alkoholi ja ö, tupakkavero, syntivero ikään kuin. Sitä käytettiin tehokkaasti hyväksi ja tällä saatiin lisää rahaa terveydenhoitoon. Tämä on tapa hoitaa asia. Maat voivat lisätä terveydenhoito menojaan siten, että verrataan sellaisia asioita, jotka vaikuttavat terveyteen. Tässä tapauksessa tupakka ja alkoholi ovat kyseessä. Lisäksi terveydenhoitoon otetaan muitakin varjoja käyttöön. Tämä on kenties kaikkein lupaavin esimerkki siitä, kuinka kotimaista terveydenhoitorahoitusta voidaan lisätä. Toinen esimerkki on Mozambik. Sielläkin merkittävästi on lisätty kotimaista rahoitusta normaalien verojen ja tulojen jaon, tulonjaon kautta. Entä sitten yksityinen sektori? Sitä usein puhutaan mahdollisena ratkaisuna. Adidissa keskusteltiin useissa yhteydessä, useissa yhteyksissä yksityisen sektorin kanssa. Asia antaa hieman eriytetyn kuvan tästä. Yhtäältä maailmanlainen terveysrahasto tekee lähestyyhteistyötä yksityisen sektorin kanssa monellakin tavalla, mutta Meillä on myöskin realistisia odotuksia sen suhteen, mitä yksityinen sektori voi tehdä. Meidän yksityisen sektorin roolin neljään osa-alueeseen. Määrärahoja voidaan mobilisoida kyllä yksityisen sektorin kautta. jotkut yritykset antavat rahoitusta terveystoimiin. Projekti nimeltään RED on tuonut 350 miljoonaa dollaria toistaiseksi neljän ohjelman, joita maailman terveysrahasto tukee, nyt mukana 60 yritystä. Yhtäältä tässä on onnistuttu hienolla tavalla. Yrityksiltä on saatu kerättyä rahaa, mutta samanaikaisesti tämä on pikemminkin täydentävää niiden varojen ohella, joita on saatu julkiselta sektorilta. En usko, että yksityiset sektorit ja yritykset voivat antaa enempää kuin vain lisärahoitusta terveydenhoitoon. Mutta yksityinen sektori voi tehdä muutakin kuin vain antaa rahoitusta. Katsomme, että yksityinen sektori on myöskin innovaatioiden lähde. Yritykset voivat antaa omaa osaamistaan eri ohjelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, niistä tulee tehokkaampia ja vaikuttavampia varsinkin kun on kyse rahoituksesta ja riskinhallinnasta, tuotanto- ja toimitusketjusta ja sen hallinnoinnista. Lisäksi on jotakin esimerkkejä siitä, kuinka yritykset ovat tässä toimet hienoltavaa. Tämä on mielekäs tapa, yksityinen sektori voi osallistua. Tarkoitamme myöskin innovatiivista rahoitusta. Tästä muutama esimerkki hetken kuluttua. Jälleen kerran sanoisin, että tämäkin voi olla merkittävässä roolissa ja erittäin mielenkiintoista täydentävää toimintaa. Mutta tässäkin pitää olla vain kohtuulliset odotukset, realistiset odotukset niiden resurssien osalta, joita saadaan aika innovatiivisen rahoituksen kautta. Yksityinen sektori voi merkit- näyttää myöskin merkittävää roolia, kun se pyrkii viemään asioita eteenpäin, ajamaan niitä eteenpäin maakohtaisesti, mutta myöskin maailmanlaajuisesti. Tämä kaavi ei välttämättä näy kovin hyvin sinne asti, mutta tämä on tarpeen, mikä olemme osoittaneet osoittaa, mitä tarkoitamme innovaatiokeskuksilla, joissa monet yritykset yhdistävät omat teknologiansa, asiantuntemuksensa ja osaamisensa ja osa, samanlainen osallistuvat kapasiteetin rakentamiseen. Tämä saattaa olla erittäin ratkaisevaa joidenkin ohjelmien yhteydessä, joita me tuemme. Sitten muutama kommentti innovatiivisesta rahoituksesta, verotusvälineistä. Niitä on melkoinen joukko sosiaalista vaikutusta aikansaavat lainat esimerkiksi. Tämä voi olla mielenkiintoinen asia. Ja tulospohjainen rahoitus, on sijoittajia kutsutaan mukaan ja sitten joskus hallitukset näissä maissa ovat mukana. Keskitulotason maata pyrkivät pikkuhiljaa pääsemään pois kansallisesta tuesta tai ovat joutuneet kansainvälisen tuon ulkopuolelle. Tämä on niiden kannalta erittäin mielenkiintoinen väline. Etelä-Afrikan kanssa esimerkiksi on tällainen hanke meneillään. Sitten on myöskin sekarahoitusta. Siellä yhdistetään apurahoja ja tukia, kuten maailmanrahoisen perusrahaston tukia ja kehityspankin lainoja, huokeita lainoja. Varsinkin mataman tulotason ja keskitulotason maille tämä ei muuten ole hyvä asia, mutta mikäli yhdistetään eri välineitä, tästä saattaa tulla hyvinkin mielenkiintoinen paketti meidän kannalta ja täällä saatetaan saada liikkeelle muitakin määrärahoja terveyden parantamiseksi. Olemme tarkastaneet myöskin velan velkasaneusjärjestelyitä. Osa velasta voidaan antaa anteeksi, mikäli vastaava määrä rahoitetaan tämän maan toimesta eri terveysohjelmiin. Debt to Health aloitteesta on kyse. Tämä on keskitulon maiden kannalta mielenkiintoinen asia. Tästä on jotakin mielenkiintoisia esimerkkejä. Sitten lyhyesti vielä sivuaisin sitä, kuinka maailmanlaajuinen terveysrahasto on pyrkinyt saamaan viidelle avunantokaudelle lisää rahoitusta. Maailmanlaajuisen terveysrahaston varojen käytöllä on pikemminkin vipuvaikutus suhteessa muihin, joten olemme kehittäneet takan tehneet pyynnön, pyynnön lisärahoituksen saamiseksi. Kolme kuukautta sitten tämä Japanissa julkistettiin tarkastamisen WHOn, UNAIDSin ja muiden toimia. Ja sitten pohdimme, kuinka paljon tarvittaisiin rahoitusta maailmallisesti, että voitaisiin puuttua näihin sairauksiin, AIDSiin, tuberkuloisiin ja malariaan, ja kuinka voitaisiin päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tulemme tu- saa, päätyneet summassa 34,5 miljardia neljälle vuodelle. Kaikki nämä eivät ole maailmanlaajuisen terveysrahaston kannalta tukikelpoisia maita. Vain osa on sellaisia. Maailmanlainen terveysrahasto voi tehdä osan tästä työstä, mutta osa tulisi edelleenkin kotimaista rahoituksesta taikka muilta monenvälisiltä tai kahdenvälisiltä avunantajilta. Olemme pyytäneet 13 miljardia dollaria seuraavalle rahoituskaudelle, mutta mikä tarkastellaan tätä kaaviota. 13 miljardia on melkoisen pieni, kun tarkastellaan, että tarpeita on paljon enemmän, mutta kun tarkastellaan sitä vipuvaikutusta, jota voidaan tällä rahoituksella saada muidenkin rahastojen toimintojen kannalta, me saamme, pääsemme tähän 80 prosentin kattavuuteen vanhaiset katsottuna. Tämä on se argumentti, jonka pohjalta me toimimme. Tämän argumentin olemme esittäneet avunantajille seuraavalle rahoituskaudelle. Tämän kautta pystymme pelastamaan 8 miljoonaa lisää ja voimme estää 300 miljoonaa uutta tartuntaa. Ja täällä on 41 miljardin vivuvaikutus kotimaisten ratuslähteiden kannalta. Ja lopuksi vielä haluaisin ilmaista kiitollisuuteni erityisestikin Euroopan komissiolle. Komissaari Mimica kaksi viikkoa sitten ilmoitti siitä, että Euroopan komissio antaa viidennelle, viidennelle rahoituskaudelle 27 prosenttia enemmän rahaa kuin edelliselle rahoituskaudelle. Olemme äärimmäisen kiitollisia Euroopan komissiolle ja komissaari Mimicalle ja hänen koko tiimilleen tästä tosiasiasta. Kiitos myöskin kaikille muille, jotka myötä vaikuttaneet tähän asiaan mukaan ottaen Euroopan parlamentti, koska ilman parlamentin tukea olisi ollut hyvinkin vaikea saada hyväksytyksi näin suuria rahasummia, joten kiitos paljon kaikille Euroopan unionille ja myös komissiolle. Ne ovat olleet avainasemassa maailmanlaajuisen terveysrahaston kannalta sen jälkeen, kun se luotiin vuonna 2002. 50 prosenttia kaikista varoistamme tulee jäsenvaltioilta, Euroopan unionista, Euroopan komissiolta. Arvostamme erittäin suuresti sitä vahvaa tukea, jota olemme saaneet myöskin nyt, kun meidän uusi rahoituskautemme lähestyy. Nyt siteraus, josta pidän suuresti. Angus Deaton, joka sai Nobel-palkinnon viime vuonna taloustieteestä, jota usein siterataan, kun ihmiset keskustelevat niistä hyödyistä, joita on tai ei ole kehitysavusta, asun kirjassaan The Great Escape. Elämä on nyt parempaa kuin miltei koskaan maailmassa. Yhä useampi ihminen on rikas ja harvempi ihminen asuu kauheassa köyhyydessä. Vanhemmat eivät joudu enää rutinomaisesti katsomaan, kuinka neljäsosan lapsistaan kuolee. Kaikki, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista, on, on merkittävää. Ja muutama lisä vuosi elämässä on kaikkien arvokkaimpien asioiden joukossa. Well, Kiitos. Ladies and gentlemen, you understand. Hyvät naiset ja herrat, ymmärrätte varmasti, että tämä sana replenishment rahoituskausi liittyy vahvasti tähän maailmanlaajuiseen terveysrahastoon. Haluaisin kiittää tohtori Beniä erinomaisesta esityksestään ja tietenkin haluaisin ilmaista arvostukseni heidän tekemänsä tärkeää työtä kohtaan, jota maailmanlaajuinen terveysrahasto ympäri maailmaa tekee. Näemme, että terveyspalvelujen rahoittaminen ja toimivien järjestelmien, järjestelmien aikaansaaminen ja lisä, kun maiden valmiuksia lisätään alalla, nämä ovat kaikki ydinkysymyksiä, jotta voidaan murtaa köyhyyden, sairauden, äh, alikehityksen, kuoleman äh, noidankehä. Kiitämme herra Beniä, tohtori Beniä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Jovetille. Kiitoksia, että tulitte paikalle pitämään puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Kahdeksan minuuttia vain minulle. Mä ajattelin, että kymmenen minuuttia. No, minäpä tässä pistän vähän pökköä pesään. No niin, pääviestit Addisin kokouksesta, joista puheenjohtaja jo puhuikin, olivat siis se, että keskitytään yleismaailmallisuuteen. Tämä ei ole mitään uutta. Tästä on helppo puhua, mutta käytännössä tätä on aika vaikeaa toteuttaa, mutta kunnianhimoinen tavoite tämä joka tapauksessa on. Ja tähän on sitouduttava voimakkaasti. Tarvitaan myös voimakasta kansainvälisen yhteisön sitoutumista ja kotimaiseen rahoitukseen on myös panostettava vastaanottavissa maissa. Julkisen rahoituksen rooli, jotta yleis yleisessä terveydenhuollossa päästään eteenpäin, on keskeinen. Ja lyhyessä viestissäni niin keskityn näihin pääviesteihin. Tässä voidaan mennä hieman pieleen. Kun puhun julkisesta rahoituksesta, niin katson sitä, että joutuuko henkilö mennessään lääkärin maksamaan jotakin vai ei jos he joutuvat, silloin kyseessä on yksityinen rahoitus. Jos taas eivät, niin kyseessä on jonkinlainen tämän rakenteen julkinen rahoitus. Tässä voi olla erilaisia ohjelmia tai hallituksen rahoitusta. Silloin kun ihmiset eivät joudu maksamaan, niin kyseessä on tietysti julkinen rahoitus. Tähän palaan vielä, mutta tähän liittyy viesti yleisen terveydenhuollon agendasta. No sitten kun vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmä, näitä sanoja käytämme jatkuvasti, mutta nyt kun olemme nähneet Ebola-kriisin ja, kriisin ja muitakin kriisejä, niin tässä tärkeää tässä on se, että järjestelmät ovat voimakkaita, kestäviä ja niissä pitää keskittyä oikeisiin asioihin jotka antavat työllemme suuntaa. Maailman terveysraportti vuodelta 2010 oli aika hyvä väline. Tässä todella kiinnitettiin huomiota yleiseen terveydenhuoltojärjestelmään, katsottiin miten rahoitus toimii, katsottiin kolmea tärkeintä ulottuvuutta, joista puhuttiin, eli väestön, rahoituksen ja palveluiden kattavuus – ja tässä on pyrittävä todella vastaamaan sellaisiin tarpeisiin, joihin ei aikaisemmin ole pystytty vastaamaan. Tämä ei ole mitään uutta, mutta samalla pitää varmistaa se, että ihmiset eivät joudu valtaviin rahoitusvaikeuksiin saadakseen hoitoa. Vasta 10-15 vuoden aikana tästä asiasta on saatu enemmän näyttöä ja puhutaan rahoitusturvasta. Se on nyt hyvin tiiviisti esillä. No mitä on tehtävä? No, paljon työsarkaa riittää, mutta ensinnäkin tarvitaan lisää rahoitusta terveydenhuoltoon. Erityisesti julkista rahoitusta on lisättävä. Tähän palaan jatkuvasti. Mutta ei riitä, että pyydetään aina lisää rahoitusta. Ja tässä raportissa todella kiinnitettiin huomiota myös siihen, että tehokkuutta lisätään, saadaan entistä enemmän vastinetta rahalle. Tämäkin kuulostaa itsestään selvältä, mutta on saatava aikaan tasapaino. Ensinnäkin tarvitaan siis lisää määrärahoja mutta on samalla lisättävä järjestelmien tehokkuutta. Ja jotta varoja voidaan saada lisää, niin paras tapa tähän on se, miten näytetään, että olemassa olevia varoja voidaan käyttää tehokkaasti. Sitten julkinen versus yksine, yksityinen. Jos olemme ja otamme vakavasti yleisen terveydenhuollon, meidän täytyy todella katsoa järjestelmää ja muuttaa sitä eli mm, minkälainen yksityisen rahoituksen osuus on, miten ihmiset joutuvat maksamaan omasta pussistaan saadakseen tarvitsemaansa hoitoa. Tämä on huono asia. Miksi näin on? Yleensä se vaikuttaa kielteisesti siihen, hakevatko ihmiset ylipäätään hoitoa sitä tarvitteessaan. Ja sitten on katsotaan, onko palveluita todella tarjolla. Nyt tästä kaaviosta näkyy, kuinka paljon matalan tulotason maat käyttävät terveydenhuoltoon. On vaikea sanoa, kuinka paljon varoja tulisi käyttää. On puhuttu 87 dollarista per henkilö, mutta sanoisin, että 100 dollaria olisi parempi. Ja monet maat käyttävätkin niin paljon vähemmän kuin tämän summan, mutta tässä puhutaan nyt kokonaisrahoituksesta. Jos tämä jaetaan kahtia, niin ala, puolella oleva oranssi osuus vastaa julkisen rahoituksen määrää. Monissa maissa edelleen yksityisen rahoituksen osuus on liian voimakas. Ja tähän on saatava muutosta niin, että suurin osuus rahoituksesta tulisi julkiselta puolelta. Julkisen rahoituksen on otettu mukaan sekä kotimainen että ulkopuolelta tuleva rahoitus. Tästä kaivesta näkyy sitten se, kuinka voimakkaasti monet maat ovat vielä ulkoisesta rahoituksesta riippuvaisia. Emme saa unohtaa sitä, että vaikka puhutaan riippuvaisista maista, niin usein suurin osa rahoituksesta tulee hallituksen taholta. Ja täytyy myös taata se, että nuo varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Nyt puhutaan usein innovatiivisesta rahoituksesta, alkoholi, tupakka. Uskon, että näistä lähteistä voidaan saada järkevää lisärahoitusta, kun samalla taataan terveyshyödyt. Eli korva merkitään tietyt varat terveydenhuoltoon. Ja jos näin tehdään alkoholin ja tupakan kohdalla, niin tämä totta kai vaikuttaa myönteisesti terveyteen. Mutta pitkällä aikavälillä tässä ei ole kyse niinkään terveydestä, vaan jos katsomme julkista rahoitusta, on katsottava verotuksen voimaa maissa. Ja tätä asiaa ei mitenkään yhdessä yössä voida korjata seuraavassa kuvassa sitten näkyy maita kuten Taimaa, Turkki, Meksiko ja niin edelleen, jotka ovat menneet suuren harppauksen kohti yleistä terveydenhuoltoa. Ne ovat poliittisesti, mutta myös rahoituksen osalta painottaneet tätä asiaa. Kun puhutaan siitä, kuinka paljon maan tulisi käyttää terveydenhuoltoon, puhumme usein äh, Abujen äh, Abujan julistuksesta, jossa viitataan 15 prosenttiin menoista. Ja tietysti sitten mitä enemmän maksuosuus on, sitä vakavammin tähän tavoitteeseen pyritään. Täällä esimerkiksi, kun katsotaan vaikkapa Togoa, se käyttää se on vain 5,3 prosenttia, mutta saa ulkoisista lähteistä sitten niin paljon, että pääsee tähän 15 prosentin tavoitteeseen. Sitten äh, olemassa olevien varojen entistä tehokkaampi käyttö. Yleisessä terveydenhuollossa monet maat ovat päässeet pitkälle tässä asiassa, mutta joissakin maissa tämä on jäänyt vain julistuksen tasolle pelkäksi sana, sana helinäksi. Eli se, että puhutaan tai lisätään rahoitusta, se ei välttämättä lisää automaattisesti tehokkuutta ja kattavuutta. Chile ja Moldova ovat keskitulomaita, tulotason maita, mutta ne ovat ottaneet käyttöön tällaisia yleisen terveydenhuollon palveluiden takuita järkevällä tavalla. Eli kun puhumme palveluista, niin emme tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi tarjota kaikille kaikkia palveluita, vaan käytännössä on katsottava, mitkä ovat kaikkein keskeisimmät kriittisimmät palvelut ja miten voidaan taata se, että koko väestö voi saada käytönsä juuri nämä keskeisimmät peruspalvelut. Siitä lähdetään liikkeelle. Monissa maissa ei ole päästy edes tähän. Ne lupaavat paljon, mutta eivät saa edes perusasioita hoidettua. Sitten äh, miten todella saadaan konkreettisia tuloksia aikaan. Tässä olisi kolme askelta mutta en ehdi niistä nyt tämän enempää puhua. Tällä hetkellä keskustellaan kestävän kehityksen tavoitteiden osalta valvontaindikaattorista, jonka osalta huole, olen huolissaan siitä, että ei saada aikaan todellista kehitystä, joten tuosta monitorointi- tai valvontaindikaattorista keskustellaan tässä kuussa lisää Meksikossa. Ja sitten vielä tämä viimeinen kalvo, sitä en nyt käy läpi, koska se ainoastaan vetää langat yhteen. Kiitos. Kiitoksia, haluaisin onnitella teitä todella kiinnostavasta esityksestä, herra Jowett. Ja nyt Hilary John saa puheenvuoron. Hän edustaa Oxfamia. Kiitoksia. Kiitän puheenjohtaja ja valiokuntaa, että kutsuttiin tänne. Minä edustan riippuen riippumatonta kansalaisjärjestöä Brysselissä, joka tekee työtä yleisen terveyden puolesta. Niin kuin aikaisemmin puhuin, haluaisin hiukan käsitellä, mitä viime vuonna tapahtui, kun hyväksyttiin Addis Abeban toimintasuunnitelma ja 2030 toimintasuunnitelmasta hiukan eri näkökulmasta kuin aikaisempi puhuja. Me näemme tällaisen muutoksen. Kehitystä ei nähdä enää kansainvälisenä vastuuna, vaan tästä tullut kotimaan politiikkaa ja vastuuta. Samanaikaisesti on tapahtunut huomattava muutos julkisesta yksityisempään vastuunottoon, rahoitetaan Agenda 2030. Esimerkiksi lisätään, korostetaan <clears throat> yksityisen rahoituksen merkitystä. Samanaikaisesti näyttää siltä, että tässä on heikennetty kielenkäyttöä kun näitä asioita hoidetaan kotimaan vastuulla. Jos EU vakavissaan haluaa toteuttaa kumppanimaita toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitetta terveydenalalla, sen lisäksi, että pitää lisätä kotimaista tukea ja vastuullisuutta, niin EU pitää varmistaa, että tarvista poliittista tukea annetaan myös globaalilla toiminnalle, koska kansainvälinen julkinen rahoitus on avainasemassa, että voidaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Sorry. Achieving universal... Pitää saavuttamaan yleinen terveydenhuolto tarkoittaa sitä, että toteutetaan politiikkoja, joilla varmistetaan, että kaikki ihmiset saavat tarvittavan terveydenhoidon ilman, että kärsivät taloudellisesti liikaa tai ovat vaarassa tulla köyhyyteen. Olemme kokeneet, että kehitysmaiden ihmiset eivät saa terveydenhuoltopalveluita, koska ovat liian köyhiä, eivät pysty maksamaan <clears throat> näitä käyttömaksuja. Palvelun saati luo epätasa-arvoa niin välillä, jotka voivat maksaa ja jotka eivät voi maksaa. Usein he ovat kaikkein eniten tarvitsevat, tarvitsevat enemmän hoitoa. Pitäisi saada ilmainen terveydenhuoltojärjestelmä. Tämä on kaikkein kustannustehokkain elementti, kun taistellaan köyhyyttä vastaan. Agenda 2030 pilarit pitää ylittää tämän kehityksen, kestävän kehityksen tavoite kolme. Ennaltaehkäisy on halvempaa ja parempaa. Ihmisten pitää saada vesipalveluita puhtaana pitoisiksi. Silloin ei synny mitään ripuliepidemioita, mutta jos jollain on pieni keuhkotulos, se voi johtaa keuhkokuumeeseen, joka on kalliimpaa hoitaa. Terveysjärjestelmät ovat ihmisten rakentamia, tässä teknologia ei pelkästään riitä. Kehityshoito, terveydenhoito on usein heikolla tasolla, koska puuttuu ammattitaitoista henkilökuntaa siksi, kun rahoitetaan vahvoja järjestelmiä, pitää keskittyä investointeihin human ihmisiin resursseihin ja tämä on mahdollista, mutta kuinka se pitäisi tehdä? Verotus on suurin kestävin rahoituslähde yleiselle terveydenhuoltojärjestelmälle kotimaan resurssien hyöty verrattuna lainoihin tai erityisiin nosto-oikeuksiin on hyvä asia, koska kansallisia hallituksia ei voida sitoa ulkoa käytin. Olemme kuulleet eri maista, minkälaisia esimerkkejä siellä on. He rakentavat kestäviä rahoitusjärjestelmiä terveydenhuollon parantamiseksi. Sen sijaan, että kerättäisiin terveydenhoitomaksuja ihmisiltä, ihmisiltä, jotka ovat liian köyhiä, pitäisi käyttää verotusta hyväksi. Joten miten EU voi auttaa? Ensinnäkin sen pitäisi tukea kumppanimaita kehittämään progressiivisia verojärjestelmiä. Tähän mennessä EU on keskittynyt tehokkuuden korostamiseen, kuinka paljon veroja kerätään, mutta laiminlyönyt sen, kuka hyötyy eniten verojärjestelmistä että varmistan taakka ei liikaa koske kaikkein köyhimpiä. EU voi auttaa lisäämällä apua antamalla teknistä verotuksesta apua progressiivisen verojärjestelmän laajentaa verokantaa, jotta ihmiset, jotka ansaitsevat enemmän, osallistuvat enemmän ja siirrettäisiin pois degressiivisistä arvonlisäveroista yritysveroin tuloveroon. Pitäisi tukea tiedottamisohjelmia, että miksi veroja tarvitaan. Tarvitaan avoimuutta, yhteyttä tulojen keräämisen ja investointeihin välillä julkisen sektorin. EU pitäisi tukea myös kansallisia parlamentteja, parlamentteja jotta <clears throat> ihmiset, köyhimmätkin saisivat äänensä kuuluville. Pitäisi tukea budjetointia, jossa otetaan huomioon sukupuoli- ja nuorisoaspektit. Pitäisi taistella kansainvälistä veronkieltoa vastaan terveydenhuollon edistämiseksi. Pitäisi lisätä kotimaan resursseja terveyttä varten. Pitäisi, kehitysmailla on aivan erityiset haasteensa taloudessa, joka on pitkälti epävirallista. Tässä tukeudutaan liikaa regressiivisiin veroihin ja kaupan kiinni <clears throat> raaka-aineista, kuten öljystä. Raaka-aineen hinnat ovat laskeneet. Tämä vaikuttaa maiden tulotason erityisesti, kun ne ovat hiljattain siirtyneet keskitason tulomaiksi. Siksi on tärkeää, että EU tukee näitä maita, jotta saadaan kestävämpää verotuloa yrityksiltä, jotka ovat toimivat näissä maissa, mukaan lukien monikansyritykset, jotta voidaan tukea kansallista terveysjärjestelmää. Pitäisi varmistaa, että pääoma ei siirry maasta pois. Erityisesti pitäisi keskittyä yritysveron kiertoon. Se on iso osa laitonta rahoituskiertoa ja se vaikuttaa enemmän köyhiin maihin kuin rikkaisiin. UNCTAD arvioi, että yritysveron kielto ja poikkeukset maksavat kehitysmaille yli 100 miljardia vuodessa. Tämä on 2,5 kertaa summa, joka käytetään terveydenhuoltoon äh, Afrikan, Afrikan etelä, Saharan eteläpuolisissa maissa. Tässä käy, siirretään tulee veroparatiiseihin eikä ilmoiteta tuloista maissa, joissa ne kuitenkin toimivat. Esimerkiksi Perun Perun verohallinto on todennut, että on useita yrityksiä, jotka ovat kieltäneet veroja jopa 105 miljoonan dollarin edestä tarpeeksi, että voitaisiin rahoittaa äitien ja vastasyntyneiden lasten hoito. 2012 verokannustimet kuudelle yritykselle toimivat Sierra Leonessa maassa, jonka terveysjärjestelmä ratkeilee saumoistaan Ebola-kriisin takia. Tämä vastasi 59 prosenttia maan koko budjetista ja kahdeksan kertaa äh, terveysbudjetti maassa. Miten EU voi auttaa? Oikeat politiikat auttavat, että varmistetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuus, Siis pitää velvoittaa erityisesti suuret yritykset, jotka toimivat EU-ssa, julkisesti ilmoittamaan tiedot, missä toimivat taloudellisesti, ja heidän pitää maksaa maakohtaisesti veronsa. Meillä on tilaisuus tulevassa, tulevan EU-ehdotuksen yhteydessä, jos EU haluaa näyttää esimerkkiä, pitää varmistaa, että kehitysmaat voivat myös hyötyä toimenpiteistä, joita toteutetaan täytyy järjestää, järkiperäistää veropoikkeuksia. Kansainvälisesti vältetään haitallinen alimpien standardien pohjalta tehty kilpailu. Kaikkien pitäisi voida vaikuttaa kansainväliseen päätöksentekoon veropäätöksistä, eikä liittyä vain tähän OECDn prosessiin, johon ei ole itse kuitenkaan voinut vaikuttaa alun perin. Kolmanneksi pitäisi lisätä tukea, jota tuetaan terveysjärjestelmien vahvistamista, koska vieläkin tätä tarvitaan tätä kansainvälistä vastuunottoa. Ennakoiva apu on ratkaisevan tärkeää, että saadaan aikaan kestävä julkisen terveydenhuoltojärjestelmiä. Samoin pitää ottaa huomioon mahdolliset taudin puhkeamiset, kuten Ebola ja tällä hetkellä sekavirus. sekavirus. Tätä kaikkia pahentaa vielä ilmastonmuutos ja globalisaatio. Olemme kuulleet montakin kertaa aikaisemmin tämän, mutta EU voi auttaa varmistamalla, että lupaukset muuttuvat todelliseksi ja myös to annetaan 0,7 prosenttia virallista kehitysapua jo ennen vuotta 2030. 20 prosenttia kehitysyhteistyövälineistä pitäisi käyttää terveyteen ja koulutukseen, Tämä on tärkeää, kun tarkastellaan keskivaiheessa monivuotista rahoituskehystä ja katsotaan, miten EU on toiminut. EU on pihin, suurin rahoittaja maailmassa, se tukee hallituksia, mutta myös kansalaisyhteiskunnan pitää ponnistella tämän asian eteen. Aitoa apua kehitysmaalle tarvitaan. Pitää tiukentaa virallisen kehitysavun sääntöjä, sulkea pois tiettyjä kustannuseriä, sidottu avustus ja velkahelpotukset Pitäisi tukea demokraattisia maita ottamaan nämä asiat omikseen ja antaa vastuuta kehitysmaille ja niiden hallitukselle toimia itse. Olla varovainen sen suhteen, että lisätään yksityistä rahoitusta virallisen kehitysavun aikaansaamiseksi. Noudattaa periaatteita, josta on sovittu vielä lopuksi neljäntenä. Selkeä täytäntöönpanostrategia kestävän kehityksen tavoitteen numero kolme. EUn rooli globaalissa terveydessä 2010 ei ole koskaan toteutunut käytännössä. Jatkuvasti kansalaisyhteiskunta ja parlamentti ovat tätä peräänkuuluttaneet, mutta tämänhetkinen komissio ei halua kehitellä uusia terveyspolitiikkoja. Terveys on siirtynyt poliittisella agendalla dramaattisesti alaspäin. Meistä on ratkaisevan tärkeää, että komissio kehittää selkeän täytäntöönpanostrategian strategian STG 3 parlamentin ja kansallisyhteiskunnan kanssa. on tilaisuus komissiolle kehittää omaa strategiansa, rahoittaa yleistä terveydenhuoltojärjestelmän puheenjohtaja. Me haluamme tehdä yhteistyötä DV-valiokunnan kanssa varmistaaksemme, että näistä ehdotuksista tulee todellisuutta. Thank you, Mrs. Jan, for your inspired... Kiitoksia tästä hienosta innoittavasta puheenvuorosta tunnemmekin kyllä nämä ongelmat hyvin, joita kansalaisjärjestöllä päivittäisessä työssään on. Nyt haluaisin pyytää kollegoja mahdollisesti esittämään kysymyksiä, kommenttejaan. You have the floor. Olkaa hyvä. Äh. kiitoksia. Kiitos paljon. Puhun mielelläni Saksaa. Professori Ben, te osoititte jälleen kerran, kuinka paljon kotimaisia varoja käytetään terveydenhoitoon. Te haluatte lisätä tätä. Tämä on asia, että kannattakin peräänkuluttaa. Toinen esitys puolestaan viittasi siihen, että 0,5 prosenttia ja vielä pienempi luku käytetään BKTstä terveydenhoitoon. Siitä huolimatta Oksamin puheenvuorosta selvisi, että niin ongelmat, joilla muutenkin on vähän omia varoja, kaikkein köyhimmät maailman maata ja joiden terveydenjärjestelmä on kaikkein huonoin, niin silloinkin, vaikkakin prosentuaalisesti käytäisiin paljon varoja, terveydenhuoltoon siitä huolimatta suurta puutetta on, kun tarkastellaan terveydenhoitomenoja per henkilö. Tämä, nämä ovat tärkeitä seikkoja, joihin kannattaa panostaa. Ja sitten terveysmenot per henki. Ehdot ovat valtaisat. Minun kysymykseni teille kuuluu seuraavalla tavalla. Miten tähän kannattaisi suhtautua? Mitä muuta rahoitusta voitaisiin saada aikaan niin, ettei tämä jää pelkästään valtion kontolle, vaan ihmiset itsekin voisivat osallistua? Uh, Mr. Gerens. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Juuri kuulimme rahoituksesta. Todella mielenkiintoisia <clears throat> uusia asioita. <clears throat> Ja täällä tietysti puhutaan poliittisessa kontekstissa ja meillä on poliittinen vastuu tässä itsellä kannettavana kun edistetään yleistä terveydenhuoltoa kautta maailman. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin tämä Ruandan esimerkki mielestäni osoittaa, missä määrin voidaan edistyä varsin lyhyessäkin ajassa. Minulla oli mahdollisuus vierailla noin jonkun 100, kilometriä Kigallista sijaitsevassa terveyskeskussa. Siellä ei ollut lääkärit, ei voinut löytää yhtään ketään, ei maasta eikä ympäri maailmaa, kun näitä äh, ruandalaisten maasta, mutta oli lähes mahdotonta löytää joku henkilö, joka voisi aloittaa tällaisen terveysohjelman ruandalaisille. Tällä hetkellä terveydenhuoltopalvelut tässä maassa Ruandassa ovat lähes yleis, yleismaailmassa. Siis 90 prosenttia ruandalaisista saa terveydenhoitoa. Tämä on varsinainen menestys. Muitakin esimerkkejä kyllä löytyy. Haluaisin tietää, missä määrin me voimme olla hyödyksi, kun etsitään ratkaisuja ongelmiin, jotka otitte esille. Sitten eh, kysymys teille. Onko teidän tietääksenne yhtään maata tällä hetkellä jossa ei saa generisiä lääkkeitä. Viittaan maailman VTOn lainsäädäntöön koskien teollisia tekijänoikeuksia. Se on sääntö, että välttämättömät lääkkeet, lyhentänyt nyt tässä hiukan, koskisivat kaikkea, pitäisi siis patenttioikeudet joka saisi estää tätä oikeutta. Sitten eriyttämisperiaate. Minä olen puolustanut tällaista eriyttämisperiaatetta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että jotkut maat, joilla on, jotka käyttävät tarpeeksi budjetistaan terveydenhuoltoon, eivät siltikään pysty vapauttamaan tarvittavia budjettivaroja. Erityisesti näin on jossakin Euroopan maissa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasian maissa. Siis viittaan neuvostoliiton entisiin tasavaltoihin. Ne ovat tässä nyt tilanteessa ja näin ollen malaria muun muassa, koska tarvittava lääketää ei ole, niin resistenssi vain kasvaa todella pelottaviin määrin ja uhkaa kansalaisia myös muissa maissa. Sitten kolmas akseli tavallaan. Jos 2015 toimittiin varsin hyödyllisellä tavalla ja haluan näin edelleenkin uskoa, niin siinä tapauksessa meidän täytyy nyt kuitenkin hiukan muuttaa käyttäytymistä kaikilla tasoilla. Pidettiin kehitysyhteistyörahoituskonferenssi. Nyt jo kymmeniä kertoja ilmaisin oman suuttumukseni EU-jäsenvaltioiden toimimattomuuden takia 2030 pitäisi saavuttaa 0,7 prosentin tavoite, mitä tulee vieraaseen kehitysapuun. Lupaus olisi pitänyt pitää jo viime vuonna. No, aiotaanko tänä vuonna toimia niin, että olisi joku maa, joka strategiassaan ja budjettisitoumuksissaan on valmis antamaan edes 15 osaan, joka puuttuu siitä, että saavutettaisiin 2030 tavoitteet. Minun logiikkani mukaisesti pitäisi edetä niin, että lineaarisesti lisätään äh, tukea, jotta voitaisiin vähentää tätä kuilua ennen kuin päästään tähän rahoitustavoitteeseen tästä tilanteesta. Jos oletetaan, että tässä onnistuttaisiin, niin pitäisi saada käyttöön tällainen vuostainen raportti, missä näytetään missä määrin jäsenvaltiot täyttävät lupauksensa, joita ovat tehneet suurissa kansainvälisissä konferenssissa. Voin todeta, että tässä on lähdetty kyllä huonosti liikkeelle, koska tätä erityisrahastoa rahoitetaan 7-8 prosenttisesti tavoitteisiin verrattuna. Sama kommentti voidaan esittää muista, muiltakin sektoreilta. Sitten kolmas kysymykseni liittyy yleiseen sosiaaliturvaan. Mitä varoja tässä on otettu käyttöön tai on käytettävissä? Toimitaanko niin, että tukeudutaan eri tahojen hyvään tahtoon? Onhan se aina hyvä asia välttämätöntäkin, mutta harvoin siitä on juurikaan hyötyä sikäli, että se, äh, lupaukset myös toteutuisivat. Vai pitäisikö sitten keskittyä joihinkin mahdollisiin keinoihin? nyt erityisesti G20 keskustellaan näistä kysymyksistä. Te, jotka edustatte maailman terveysjärjestöä, voisitteko te painostaa tähän, tämän suuntaisesti? Pystyttekö te maailmanlaajuisena terveysrahastona, WHOna, Oxfamin edustajana, pystyttekö te vaikuttamaan näihin kysymyksiin, joita tullaan käsittelemään G20? Kyllähän tätä kautta pitäisi pystyä toimimaan ja estämään tällaisia väärinkäsityksiä ja tällaisia absurdeja tilanteessa, jo, tila, eikä sellaisia tilanteita saa syntyä, että terveydenkulujen nousu heikentää taloudellista menestystä. Eihän se näin ole. Pitäisi ponnistella tämän asian eteen kaikissa maissa. Jos meiltään kilpailukykyetua, niin sehän kyllä neutraloisuutensa edistyksellä muualla. Nousevat taloudet eivät tee yhtään mitään, se on nähty koska niillä on ollut ongelmia viennissä kehitysmaiden kanssa. Ja me täällä taas maat sanovat, että jos hiukan nostetaan sosiaalikustannuksia, niin sitten ei enää olla kilpailukykyisen suhteessa nouseviin talouksiin. Jos kaikilla puolilla toistellaan näitä, jos kaikki kuitenkin ponnistelisivat ja neuvottelisivat, niin uskon, että silloin suurelta osalta löydettäisiin ratkaisuja voitaisiin jättää taaksemme ongelma, joka johtuu vain kyvyttömyydestä ottaa asia tarpeeksi korkeatasolla esiin poliittisesti ja etsiä niitä ratkaisuja. Odottaisin, että tänä vuonna G20 YK globaalissa terveysrahastossa, WHO kaikki järjestäytyisivät niin, että sitten 2015 ei jää tällaiseksi menetetyksi vuodeksi. Thank you, Mr. Gers. Um, Kiitoksia, herra Gerns. Rova Rivasi, haluaisin pyytää teitä puhumaan nyt lyhyesti, koska aika on loppumassa. Ja sitten haluan vielä, että panelistit ehtivät puhumaan, mutta hekin nyt ovat puhumaan varsin tiiviisti. Merci, madame Kiitos, äh, puheenjohtaja. mielestäni tilanne kuva on kuitenkin melkoisen negatiivinen kaikista toimista huolimatta, kun tarkastellaan AKT-maita esimerkiksi, siellä on huono terveydenhuoltoalan kattavuus ja edistystä ei tapannut kovin paljon. Mikä tämä mielipiteenne on? Pitäisikö avulla antaa tiettyjä ehtoja, avun antamisen tiettyjä ehtoja, kun tarkastaa maailmallista terveysrahastoa ja Euroopan unionin antamaa rahoitusta myöskin Euroopan kehitysrahaston kautta? Kaikesta huolimatta, kuten Oksam totesi, ja otin tämän huomioon, kuinka on mahdollista, että samaan aikaan yritykset voivat harrastaa veronkiertoa noiden maiden kohdalla. Tämä raha voitaisiin käyttää terveydenhuoltojärjestelmien rahoittamiseen. Ja avulle pitäisi antaa tietyt ehdot, kun tarkastaa esimerkiksi Liberia. Siellä on kaivoksia niin ja Sierra Leonessa, ja siellä nähdään, että terveysalan infrastruktuurit ovat surkeassa kunnossa. Ja mitä infrastruktuuriin tulee, niin pitäisi olla erittäin kaiken kautta horisontaalinen visio ja demokra- Kongon demokraattinen tasavalta. Siellä on rakennuksia, jotka ovat Bill Gatesin ja hänen säätiönsä rakentamia. Asiat pitäisi nähdä kokonaisvaltaisemmin. lääkärin koulutus ja kaikki muut toimet ovat tärkeitä, mutta samalla aikaan ihmiset kuolevat ripuliin ja tämän tyyppisiin yksinkertaisiin sairauksiin. Ja sitten tiedän, tämä kuuluu kolmanteen paneeliin, mutta kyse myöskin lääkkeiden hinnoista. Ja mikäli maailmanlainen terveysalasta haluaa auttaa innovaatioissa, aikaansaamisessa ja kliinisissä kokeita kun tehdään, niin kuitenkin lääketehtävällä on aina omat patenttinsa joka haittaava, että julkista apua tarvittaisiin, mutta lääketehtaiden patentit ovat ongelmallinen asia. Minulle ei tullut aivan selväksi teidän puheenvuorossanne erässäkin, ja minä kannatan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, että kaikki ei jää julkisen sektorin kontolle, niin kuin tällä hetkellä pitkälti on. Thank you, Madame Rivasi. Kiitoksia, Rova Rivasi. Nyt tohtori Ben ensin. Rova Joan and Robert. Excuse me. Thank you, Raj, and... Uh, Kiitoksia. Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommenteista. Lähden liikkeelle viimeistä kommentista. Jos vaikutti siltä, että olemme kaiken kaikkiaan aika kielteistä mieltä yleisestä terveydenhuollosta. Näin ei ole. Emme ehkä puhuneet niinkään edistyksestä, mutta toimme kuitenkin esille tiettyjä lukuja. Jos katsotaan tavoitteita, lapsikuolleisuus on vähentynyt 50 prosenttia, samoin äitikuolleisuus ja esimerkiksi malaria ja tuberkuloosi ovat vähentyneet 15 vuoden aikana 30 prosentilla. WHO on ilmoittanut, että elinjään odote köyhimmissä maissa on noussut yhdeksällä vuodella viimeisen 20 vuoden aikana, joten kyllä edistystä on terveyskysymyksessä tapahtunut aivan konkreettisesti mitattavissa oleva edistystä. Tämä ei tietystikään tarkoita sitä, etteikö terveydenhuoltojärjestelmiä pidä entisestään parantaa, mutta entäs sitten äh, esitteli hyvin yksityiskohtaisesti edistystä ja toi esille sen, että että paljon on saatu aikaan. Aika on vähän, mutta kommentoin lyhyesti Ruanda ja Myönmaria. Molemmat ovat tässä yhteydessä aika mielenkiintoisia. Molemmat maat ovat matalan tulotason maita. Olen käynyt niissä monta kertaa saavat rahaston kautta tukea. Myönmarissa uudistuksen ja investointeja julkiseen terveydenhuoltoon on saatu vasta parin vuoden ajan, kun maahan on saatu demokraattisempi hallitus. Nyt investoinnit ovat edelleen matalalla tasolla, mutta niitä kuitenkin on. Ja kansainvälinen yhteisö auttaa Myanmaria näissä kysymyksissä ja tietysti autan myös muita, autamme myös muita tämän tyyppisiä maita. Sitten Ruanda toisaalta on kehittynyt terveydenhuollossa ja kehityskysymyksissä huomattavasti ja ovat, maa on saanut melkein jo yleisen kattavuuden terveydenhuoltoon. Tämä on hienoa, koska kymmenen vuotta sitten Ruanda kysyi ja pyysi tukea maailmanlaajuiselta terveysrahastolta sairausvakuutus järjestelmiin. Siis usein heikossa asemassa olevilla ei tietenkään ole varaa vakuutuksiin, mutta nyt tukien kautta yli 80 prosenttia ihmisistä on saatu sairausvakuutuksen piiriin. Tämä on saatu sekä kotimaista että ulkomaista tukea ja tätä kautta vipuvaikutusta ja sitten Charles Görens puhui esimerkiksi 20, G20-yhteyksistä. On ollut hankala saada terveyskysymyksiä siellä esille, koska usein G20 painottaa talouskysymyksiä. No G7-kokouksessa kyllä terveyskysymykset ovat olleet esillä paremmin, mutta valitettavasti G20-yhteyksissä sosiaalisiin kysymyksiin ei juurikaan kiinnitetä vielä huomiota. Ja tämä on aihe, josta on syytä keskustella entistä enemmän. Sanottavaa vielä olisi. Seuraavassa kierroks, seuraavalla kierroksella katsomme vielä geneerisiä lääkkeitä ja niin edelleen. 120 maassa on nyt mahdollisuus ottaa geneerisiä lääkkeitä, esimerkiksi AIDS-lääkkeitä, malaria-lääkkeitä, mutta esimerkiksi kaakkois usein käytetään vääriä feikkilääkkeitä tai niitä käytetään väärin tarkoituksiin tai markkinoille tulee laittomia väärennettyjä lääkkeitä. En kuitenkaan halua herättää vaikutelmaa siitä, että terveyskysymykset ovat suurissa vaikeuksissa. Päinvastoin tässä on saatu jo paljon edistystä aikaan. Thank you. Yeah, so just, just quickly. Uh, niin ihan lyhyesti. Vetoaisin siihen, että keskittyisitte tärkeään viestiin tarvitaan isompaa rahoitusta ja pitäisi varmistaa, että rahat, jotka luvataan myös, hyödyttävät sitten vielä rahoituksesta. Me teemme läheistä yhteistyötä tällä hetkellä Japanin ja Saksan hallitusten kanssa G20-foorumin kysymystä puhutaan miljardin investoinneista terveysjärjestelmiin kestävän kehityksen tavoitteen kolme hyväksi ja me olemme mukana siinä, miten näitä rahoja voitaisiin käyttää ja investoida kaikkein viisaimmin. Sitten mitä tulee kotimaiseen rahoitukseen, otitte esille, miten ihmeessä tätä kuilua nyt kuroa. Ei ole helppoa vastausta, no helppo sanoa, mutta yli tavallaan terveyskysymykset. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme pyritään saamaan aivan vahvaa koalitiota, vahvaa ohjelmaa valtiovarainministeriöiden kanssa, että kootaan terveysministeriöt ja valtiovarainministeriöt, jotta on menty näihin yksityiskohtaisuuksiin asti, miten voidaan käyttää budjettia tehokkaammin. Olin Sudanissa hiljattain, puhuin, kerroin siellä sähköistä vero tai siellä kerrottiin minulle sähköistä verokaavakkeista. He ovat lisänneet veronkantoa huomattavasti tätä kautta. Olen itse terveysalan ammattilainen ja TV-valiokunnassa käsitellään paljon terveyskysymyksiä, koska julkinen rahoitus on niin ratkaiseva tärkeä terveys, terveys, terveyskysymyksissä. Meidän pitää ottaa laajemmin taloudellinen yhteisö huomioon, valtiovarainministeriöt huomioon. E, Ruanda oli tässä hyvä esimerkki. Ongelmana on se, että meillä ei ole tarpeeksi näitä hyviä esimerkkejä. Meillä on hyviä keski tulotason maita, Turkki, Meksiko, viimeisen vuosikymmenen aikana ovat tehneet sen hyppäyksen kohti yleistä terveydenhuoltoa. Ruonnakin on hyvä esimerkki, mutta Malavin kaltainenkin maa, sillä on vielä pitkä maa kuljettavana, mutta kun ajatellaan, mitä se käyttää, niin se kyllä toimii, saa aika hyviä tuloksia. Tämä on myönteisempi viesti. Tulojen aikaa se on niin helppoa, se on vaikea ratkaista, mutta siltikin maat voivat jotakin tehdä, jotta voivat edistyä yleisen terveydenhuoltojärjestelmän eteen. Thanks, I think. Kiitos. Uskon, että paljon siitä, mitä halusin sanoa, tuli jo sanotuksi. Kuten sanottua, ajattelukantaa on muutettu. Julkisesta vastuusta on siirtynyt enemmän yksityiseen rahoitukseen, kun pyritään 2030 agendan tavoitteisiin. Tämä on hyvä, koska me käsitämme, että valtaisa rahoituskuilu täytyy saada tilkittyä. Samaan aikaan kun tarkastellaan Adisin kokousta ja mitä siellä tapahtui ja sitä kielenkäyttöä, ja haluttiin varmistaa se, että tukea saadaan kentälle. Siellä ei käytetty kovinkaan edistysmielistä kielenkäyttöä verokysymyksissä esimerkiksi ja siinä, kuinka kotimaisia varoja saataisiin mobilisoitua. Edistysmielisempi kielenkäyttö olisi auttanut, kun pyritään kanavoimaan rahaa takaisin maiden tasolle. On tärkeää, että vuodesta 2015 eteenpäin varmistetaan se, että ne sopimukset, jotka on saatu aikaan, pistetään täytäntöön oikealla tasolla ja että kentällä saadaankaan tulosta, koska nyt vaikuttaa siltä, että näin ei ole. Hyper totesi, että maat, jotka tarvitsevat palveluita, niiden kannattaa nyt tämän tärkeää tukea kotimaisia kansaisjärjestöjä. Ja kansaiset tätä peräänkuuluttavatkin. Sitten kotimaiset varat käytetään terveydenhoitoon. Ja kun tarkastellaan maiden budjetteja ja kansallisjärjestön toimintaa, täytyy varmistaa, että kansallisista budjeteista rautetaan koulutusta ja terveydenhoitoa julkisen sektorin kautta. Kansalliset tätä vaativat Oxfam ja muut järjestöt tukevat kumppanit, jotka näin tekevät. Ja tulosta on nähty tässä suhteessa, kenties vain pienimuotoista, mutta mutta ym- yhteisymmärrys on alkanut syntyä budjeteista ja siitä, kuinka voidaan nostaa pientä meteliä näistä asioista ja tarpeista. EU-ltakin hieman kadonnut pallohallusta. Ja kun tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteita ja selkeää täytäntöönpanoa ja strategiaa ja sitä tukea, jota halutaan rakentaa näiden ympärille. Viime vuosina tässä on ollut puutteita niiden maiden kansalaisten, kumppanimaiden kansalaisten vetomukset ja vaateet eivät tule tyydytettyä. Uh, Tämä päättää toisen paneelin. Haluaisin kiittää vieraspuhujamme erinomaista panoksista. Haluaisin nyt kutsua Lola Sanchezin johtamaan kolmatta paneelia. Thank you so much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 Hello to everyone. I'm gonna... Äh, hyvää päivää kaikille. Puhun itse Espanjaa. Kiitoksia kovasti, että olette tulleet paikalle. Nimeni on Lola Sanchez, kuulun kehitystystä valikuntaan jäsenenä ja edustan EUn yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmää, poistumista vihreää vasemmistoa. Pyritään varmistamaan, että ihmiset saavat laadukkaita turvallisia lääkkeitä se on ollut jatkuvana vaatimuksena valiokunnassa, koska on olennainen osa oikeutta terveydenhoitoon kaikkien henkilöiden kohdalla. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yleinen terveydenhuoltojärjestelmä on yksi uusista kestävän kehityksen tavoitteista, mutta todellisuus kuitenkin on kaukana siitä, että tämä oikeus olisi toteutunut. Esimerkiksi on Ebola-kriisi tai hevatiitista on ollut Espanjassa. Tämä on osoittanut, miten patentit ja erilaiset luvat heikentävät monta kertaa lääkkeiden, lääkkeiden saantia. Nyt mietimmekin, onko tämä tämänhetkinen tutkimus mm, järjestelmä sellainen, että se rikastuttaa joitakin terveyden kustannuksella. Sitten kehitys terveys on otettu Lissabonin sopimuksessa huomioon ja siinä otetaan esille, että kaikki politiikka, joka voi vaikuttaa kehitysmaihin, niin pitää aina ottaa huomiot kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet. Onkohan tämänhetkinen tut- lääketieteen tutkimusmallimme tavallaan ristiriidassa tämän periaatteen suhteen ja myös kun ajatellaan teollisen tekijän oikeuksia, patenttioikeuksia, sopimuksia, joista neuvotellaan edelleenkin EUn toimesta, esimerkiksi TTIP tai SETA-sopimus. Ehkä tässäkin ollaan aivan selkeässä ristiriidassa tavoitteen suhteen. Toivomme ja olemme varmoja, että paneelin osallistujat, jotka edustavat hyvin alan sektoreita, voivat analysoida mielenkiintoisella tavalla eri näkökulmista ja voivat rikastuttaa keskustelua lääkkeiden saannista ja vastata näihin kysymyksiin, joita minäkin nopeasti esitin. Nyt haluaisin esitellä puhujamme Roit Malpani. Hän johtaa lääkkeiden saantiohjelmaa Priya Madina GlaxoSmithKlineista ja John Pietro van de Goor komission tutkimus- ja innovaatioyksiköstä. Aloitamme Rohit Malpanista ja hän saa puheenvuoron maksimissaan 15 minuuttia. Kiitoksia. Thank you very much for inviting. Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne ja edustamaan Lääkärit ilman rajajärjestöä alustuksena muutama sana järjestöstä. Me olemme kansainvälisesti toimiva humanitaarisen avun järjestö. Autamme sodasta, luonnonkatastrofeista, taudeista ja taloudellisesta syrjäytymisestä kärsivistä, kärsiviä ihmisiä noin 70 maasta. Me saimme vuonna 1999 Nobelin rauhanpalkinnon 30 vuoden työstämme Ja tuolloin aloitettiin tämä lääkkeiden saatavuuskampanja, jossa itse teen työtä. Tähän liittyy kolme kysymystä. Usein diagnostiikkaa eikä välineitä ole kylliksi. Potilaille eikä ne, eivätkä ne ole sopivia tilanteisiin, joissa toiminta niitä ei lainkaan ole, koska niistä ei ole hyötyä mm, lääketeollisuudelle. Tätä mieltä ei ole pelkästään meidän järjestömme tai muut yhteistyöjärjestömme, vaan myös monet muut tahot. Tämä lääkkeen saatavuus ja hoidon saatavuus oli vuosituhattavoitteidenkin osana, ja se on yksi kestävän kehityksen tavoitteista. Ja nyt todella mietimme sitä, miten tämä saatavuus saataisiin entistä paremmaksi. Ja katsomme tässä Euroopan komission politiikkaa ja sitä, miten tähän päästään tai vesitetäänkö jopa näitä tavoitteita. Eli me todella katsomme asiaa kolmesta näkökulmasta, saatavuudesta, edullisuudesta, ja tätä EU on katsottava sen kauppapolitiikoissa, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, on katsottava, miten tämä kaikki vaikuttaa näihin toimiin. Sitten rokotteiden ja lääkkeiden saatavuus, heikossa asemassa olevien potilaiden kohdalla. Ja sitten se, että ovatko ne, nämä toimet, toimet sopivia ja miten EU-politiikat vaikuttavat. Sitten edullisuus tai saatavuus. No, tässä voin puhua vain omista kokemuksistamme humanitaarisen avun tarjoajina. Katson tässä esimerkiksi AIDSin hoitoa vuonna 2000. Silloin uudet antiretro viralääkkeet maksavat noin tuhat euroa vuodessa per henkilö. Myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joita potilaita oli todella paljon, eikä heillä ollut varalääkkeisiin. Ja tässä oli todellinen monopoliasema lääketeollisuudella, niin että generisiä lääkkeitä ei saatu kehitettyä. Ja tuolloin Intiassa patentti suojaan puututtiin sitten Etelä-Afrikassa, Taimaassa ja Brasiliassa ryhdyttiin toimiin ja tämä laski dramaattisesti siis 10 000 alle 300 dollarin vuodessa näiden lääkkeiden hintaa. Ja tämä sama päätti tiettyihin roko, rokotteisiin. Ja tämä on sitä, johon pyrimme. Tiedämme, että työsarkaa riittää edelleen. Tämä näkyy ei vain niissä maissa, joissa me teemme työtä, vaan myös entistä enemmän Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Lääkkeiden korkea hinta on suuri asia, suuri ongelma. Uudet, meillä on uusia lääkkeitä esimerkiksi AIDSin hoitoon, mutta hinnat voivat olla jopa 18-kertaiset. Jos katsomme monia keskitulotason maita, joissa on jopa miljoonia ihmisiä hoidossa, eivätkä saa enää muutaman mantereilta tukea, niin on todella suuri huolenaihe siitä, voidaanko edelleen jatkossa maksaa näistä hoidoista ja voivatko uudet ihmiset saada hoitoa. Tämä ongelma on erityisen suuri juuri keskitulotason maissa. Lääketeollisuus ei toimi niin, että hinnat olisivat kohtuullisia. Uudet HIV-lääkkeet ovat todella kalliita. Vuodesta 2001 tietty peruspaketti on nyt 68 kertaa kalliimpi. Joten haasteita todella riittää. Ja tänään juuri nyt Yhdysvalloissa saimme raportin, jonka mukaan nämä kustannukset ovat muutamassa vuodessa viisinkertaistuneet. Auttaako EUn kauppapolitiikka sitten, helpot, helpottaako politiikka lääkkeiden saatavuutta? Viime vuonna huomasimme pettymykseksemme, että usein EUn politiikkaa menee aivan väärän suuntaan. Pyritään vain sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa painottamaan ainoastaan te- teollisia te- tekijänoikeuksia tai annetaan hallituksille valta määritellä lääkkeiden hintaa. Joten EUn politiikassa on paljon ristiriitaa. Yhtäältä komissio sanoo tukevansa Dohan sopimusta kansanterveydestä. Sanotaan, että sen pitäisi aina mennä teollisia tekijänoikeuksien edelle, mutta silti samaan aikaan EU edelleen ajaa kahden välisten ja alueellisten kauppasopimusten kautta teollisia oikeussuoja ja tämä taas pidentää huum- lääkkeiden patenttisuojaa. Ja tällaisten monopolikausien aikana ei voida toimia tuohon sopimuksen mukaisesti kansanterveydessä. Ja tämä johtaa monissa maissa siihen, että hallitukset eivät voi tehokkaasti tällaisen monopolisuojakauden aikana neuvotella hinnoista. Usein tämä on yli 20 vuotta ja tällä on todella kielteisiä seurauksia. Ja EU itse vuonna 2008 kilpailupääosaston kertomuksessa totesi, että näistä EU toimista oli yli kahden miljardin lisää kustannukset vuosien 2000 ja 2007 välillä ja toimet vaikuttavat kautta koko maailmaan. Siksi emme ole yllättyneitä siitä, että toimistamme ja kenttätyöstämme huolimatta ja siitä huolimatta, mitä olemme 15 vuoden aikana nähneet, että komissio edelleen painottaa teollisia tekijän oikeuksia. YKssa on korkean tason paneelissa käsitellään lääkkeiden saatavuutta ja monet asiantuntijat ovat todella tuoneet esille näyttää siitä, miten teolliset oikeudet vaikeuttavat lääkkeiden saatavuutta. Komissio väittää, että tämä ei ole valtava este, vaan että on muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän. No, totta kai joka päivässä työssämme näemme myös muita heikkouksia terveydenhuollon tarjoamisessa, mutta tiedämme, että tuotteiden korkea hinta on edelleen valtava este, johon komission pitäisi puuttua. Meille häiritsevä järjestönä, järjestönä on, että komissio yhtäältä on sanonut, että ongelmia ei ole, mutta viime vuonna kauppa, kaupan pääosasto puuttui tekijän oikeuskysymyksiin ja totesi, että ongelmia tässä on, joten emme nyt oikein tiedä, missä EU-ssa tässä mennään. Eli jos on tiettyjä kaupallisia etuja yhdessä maassa, käytetään yhtä käytäntöä, kun näitä etuja ei ole, puhutaankin eri tavoin. Eli johdonmukaisuuden puute on selvää kauppapolitiikassa ja muussa politiikassa. Tämä kuva ei ole piirtynyt vain kansalaisjärjestöjen toimesta, vaan tämä on entistä valtavirtaa, entistä enemmän valtavirtaa. Esimerkiksi The Economist-lehti on tutkinut sitä, miten lääkkeiden puutteellinen saatavuus vaikuttaa esimerkiksi innovointiin ja muuhun. Eli tässä ei ole kyse vain saatavuudesta tai edullisuudesta, vaan itse innovoinnista. Ja sitten puheeni toinen osa. Se koskee nykyistä tutkimus- ja kehitysjärjestelmää. Tässä järjestelmä on viallinen. Tämä on johtanut siihen, että ihmisillä ei ole varaa maksaa lääkkeitä tai heikossa asemassa olevien tarpeisiin ei kiinnitetä tutkimuksessa ja kehityksessä lainkaan huomiota. Mutta tämä on nyt aihe, johon yritämme pureutua. Ja tämä vaikuttaa eri tavoin, ei pelkästään korkeiden hintojen takia, vaan myös siksi, että TK järjestelmä ei tällä hetkellä tutki sellaisia tauteja, jotka eivät äh, saa aikaan tuottoa. Esimerkiksi tietyt trooppiset taudit, niiden rahoitus äh, on vähentynyt, tai ne ovat entistä heikommassa asemassa tutkimuksessa ja kehityksessä. Nyt ne saavat vain noin 2-3 prosenttia uusista lääkkeistä. tk järjestelmä ei pysty esimerkiksi vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Tämä koskee esimerkiksi antibioottiresistenssiä. Vaikka näemme, että antibioottiresistenssi kasvaa monissa maailman osissa, tutkimukseen ei samalla tavalla panosteta tai investoida. Ja lopuksi näemme myös että nykyinen tutkimus- ja kehitysjärjestelmä käyttää resursseja tehottomasti. Tutkimusjärjestön tutkimus osoitti, että 20 vuoden aikana 70 prosenttia uusista markkinoilla lääkkeistä ei vaikuttanut mitenkään uudella terapeuttisella tavalla tai niiden vaikutukset olivat joka heikompia. Ja vain yksi prosentti uusista lääkkeistä oli todella uudenlaisia innovatiivisia. Lääkeala on yksi maailman tuottavimmista aloista ja me maksamme tutkimuksesta 30-40 prosenttia ja tämä markkina-ala on yli biljonan dollarin arvoinen. Tutkimukseen ja kehitykseen investoivat tahot ja yritykset usein ostavat näitä tahoja itse esimerkiksi hankkinen 8 miljardilla merkittävän yrityksen alalta, osti näin investointeja ja innovointeja, mutta tätä kautta samalla myös nosti hintoja. Yritykset eivät siirrä resursseja innovointiin, vaan muihin kohteisiin, kuten osinkoihin, ja näin saadaan tuottoja omistajille, mutta ei lisätä innovointia. No mitä perän kuulutamme? Haluamme, että tiettyjä kytkentöjä puretaan, eli että tutkimus ei linkity tulevan tuottoon eikä katsottaisi vain sitä, mistä saadaan suurimmat tuotot. Haluamme mallin, jossa ei katsota kaikkein tuottoisinta tuotetta, vaan katsotaan hallitusten identifioimia kansanterveyskysymyksiä. Ja tutkimuksen tai tuotannon pitäisi olla täysin eri, erillään tutkimuksesta ja kehityksestä. Tällaisia malleja on jo toteutettu. Meillä on esimerkiksi aloite, jossa on saatu aikaan esimerkiksi aivokal- aivokalvon tulehduslääke. Ja tätä kautta on saatu siis muita lääkkeitäkin aikaan ja näin hinnat voidaan pitää edullisella tasolla, mutta meidän täytyy selvittää näitä malleja julkisuudessa enemmän. Sitten lopuksi puhuisin siitä, innovoiko EU tämän päästön eteen. Uskomme, että ei. Paljon käytetään varoja erilaisten terveysprioriteettikysymysten eteen. Tämä on hyvä asia. Luodaan Horisontti 2020 ohjelman puitteissa kumppanuuksia, mutta mitään tällaista pääsyn tai kysymystä tässä ei ole mukana. Eli mitään vastinetta ei suoraan saada. Nyt käydään myös monia kansainvälisiä neuvotteluita YKC WHOssa, jossa näitä malleja pyritään kehittämään, eikä EU valitettavasti ole ollut merkittävässä asemassa näissä hankkeissa, ja tämä voi ehkä vesittää hankkeiden painoarvoa. Ei tässä nyt tehdä kaikkea väärin, jotkut asiat menevät oikein suuntaan, mutta toivottavasti komissiokin voisi ottaa nämä hankkeet omakseen. Kiitos. Muchísimas gracias, señor Malpani. Kiitoksia, herra Malpini. Niin on selvää, että lääketeollisuudella on oikeus kohtuullisiin voittoodotuksiin, mutta ei ole, kuitenkaan ei voida hyväksyä, että ne rikkovat näin tärkeää perusoikeutta vastaan kuin oikeutta terveyteen. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorostanne ja Kiitoksia, että kerroitte Lääkärit ilman rajoja kannoista. Sitten eh, Priya Mandina, joka edustaa GlaxoSmithKline ja kahdeksan minuuttia teille, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon siitä, että nyt kutsuttiin tänne puhumaan tänään ja kiitoksia kaikista kommenteista. Ensinnäkin, ennen kuin esittelen itseni, haluaisin sanoa, että olen toimin sellaisella alalla, joka hyvin pitkälti on sanotaan innovatiivisia lääkkeitä. Ja nyt kun pyritään universaaliin universaalin terveydenhuoltopalvelun kattavuuteen, kestävän kehityksen tavoitteeseen kolme, me olemme keskustelua kaikkien osapuolten kanssa sen sijaan, että tuetaan vain niitä asioita, jotka me tiedän, täytyy katsoa niitä asioita, joissa on edistetty. Olen siis Priya Madina, kuten tiedätte, toimin Glaxo Kleinin palveluksessa. Yksi syy, miksi olisin tuon yrityksen palveluksen on se, että että yksi asia, jonka me hoidamme hyvin, me laadimme lääkkeitä, rokotteita ja diagnostisia menetelmiä miljoonille ihmisille. Meidän tehtävämme on tehdä enemmän ja varmistaa, että ihmiset elämät parempaa elämää elävät pitempään. Monet mainitsivat ongelman, ongelmat, jotka tänään vallitsevat elokuvia toista. Lääkkeiden saanti on tärkeä seikka. Ja tämä täytyy nähdä toisaalta innovaation valossa. Angie Witty, pääjohtajamme, on korkean tason paneelin jäsen. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä, miksi ne toimii innovatiivisia lääkkeitä ja niiden saantia. Meidän on juuri tähän. Yksi ulkoista seikoista, joka osoittaa, että me pyrimme parantamaan lääkkeiden saatavuutta yrityksenä, on lääkkeiden saatavuutta koskeva indeksi. Sen jälkeen, kun se laadittiin, olemme olleet joka kerta kärkipäässä johtajan asemassa. Silloin otetaan huomioon tekijöitä, ei pelkästään sisäisiä seikkoja, vaan silloin validoitu sitä, mitä me teemme vastuuntuntoisen yrityksen, kun me varmistamme sen, että toimii vastuuntuntoisesti ja varmistamme sen, että meillä on myöskin innovatiivista ajattelua ja toimintamalleja. Uskon, että jotkut seikat ovat tärkeitä lääkkeiden saatavuuden kannalta. Olen Elisen puheen kanssa samaa mieltä siitä, että köyhyys on avaintekijä – Nekin lääkkeet, jotka ovat geneerisiä, ovat lääkkeitä, joihin ihmisillä ei ole varaa. Monet ovat tänään puhuneet patenttijärjestelmästä. Afrikassa ja Intiassa 95 prosenttia lääkkeistä, jotka ovat käytössä, eivät ole patenttisuojan alla. Ne ovat WHO on keskeisten lääkkeiden luettelossa kuitenkaan. Noiden lääkkeiden saatavuus ei toteudu, joten tämä on yksinkertaistettu kuvatilanteesta. Mikäli lääkkeet eivät saa patentteja, niin en ymmärrä, miten mikäli lääkkeellä muutenkaan ole patentteja, ja yleisellä lääkkeellä en ymmärrä, miksi patentteja ovat tässä esteinä. Parasaka ma- maailmassa, mikäli köyhyyttä on liikaa, kenestäkään lääkkeiden saantia ei voida varmistaa. Ja sanottiin, että mikäli ei ole markkinoita, teollisuus ei investoi lääkkeeseen. Olen samaa mieltä siitä, että on olemassa osa-alueita, joilla markkinoita ei ole. Mutta olisin sanoa puolustuksen puheekseni, että markkinoitakaan vaikka ei ole, sitten me pyrimme luomaan mark- lääkkeitä tuollekin alueelle. Mitä GSK voi lääketehtävänä tehdä? Voimme jatkossakin pyrkiä kehittämään ja keksimään uusia tuotteita. Näin meidän täytyykin tehdä. Meidän täytyy yhteistyötä ihmisten kanssa, että näin voin tehdä. Emme tässä yksin pärjää. Tarvitsee kumppaneita tässä avuksi. Olisi ensin puhua siitä, mitä me teemme lääkkeiden saatavuuden ja huokeuden puolesta – sitten kerron tutkimuksesta ja tuotekehityksestä yrityksessämme ja myöskin kumppanuussuhteita yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Lääkkeiden huokeus. Lääkkeiden hinnoittelu on vääräs, väärin ja ihmiset saa lääkkeitä, näin on sanottu. Me olemme yli 30 vuotta työstäneet tätä asiaa. Monet meidän rokotteistamme ovat hyvinkin pitkälti kehitysmaiden ihmisten saatavilla. Tarjoamme niitä usein ilmaiseksi mitä rokotteeseen tulee, olemme tutkineet jo 30 vuotta. Aiomme varmistaa, että tästä on voi, tulee voittoa tavoittelematon tuote. Kun kehitämme lääkkeitä ja rokotteita, jotka ovat ilmaisia tai huokeita, me joudumme myymään lääkkeitä kalliimmalla muualla. Emme voi antaa kaikkea ilmaiseksi, jostakin täytyy saada tuottoa. Ja tämä ei ole mitenkään itsestäänselvä argumentti kysymällä kannalta. Ja kun HIV-lääkkeistä Meillä on suosituimuskohtelu hinnoittelussa. Varmistamme, että Intiassa ja Afrikassa ihmiset voivat saada näitä lääkkeitä kohtuuhintaan. Vähiten kehittyneistä maista toteaisin, että me patentoitujenkin tuotteiden kohdalla myymme lääkkeitä vähintäänkin 25 prosenttia 25 prosentilla verrattuna kehittyneisiin maihin hintaa, kun tarkastellaan. Ja hinta ei välttämättä ole aina niin tärkeimmässä asemassa vain volyymilääkkeiden määrä. Sitten tutkimus ja tuotekehitys. Minä en ole samaa mieltä siitä, etteikö se olisi tällaisia breakthrough-tyyppisiä lääkkeitä. malaria-lääke, esimerkiksi, esimerkiksi jotkut HIV-lääkkeitä ja sitten antibioottiresistenssi, ettei me tekisi mitään sen puolesta. Kyllä me teemme hyvin paljon työtä sen puolesta. Yksi kumppa, toimintakumppani tässä on komissio. Ja sitten milloin ihmiset, jotka eivät saa lääkkeitä, mikä sen tänä päivänä olisi, mikäli läpimurtoja tehtäisiin. Ja sitten kun mollataan järjestöjä taikka maita tai lääkkeitä, mikäli ei olisi mahdollista saada voittoa sijoituksistaan, eivät Euroopaskan yritykset silloin haluaisi mennä mukaan. Kuinka avoimia sitten olemme ja tekijänoikeuksien suhteen. Tämä aina jatkuvasti tulee esiin, kun sanotaan, että eläketehtävällä on monotopolipatentien suhteen. Treskantoisissa Espanjassa on meidän keskittymämme. Siellä varmistetaan, että tiedemiehet saavat keskittyä tuotteiden kehittämiseen ja molekyylien kehittämiseen. Teollistekijänoikeus tai pikemmin tutkimusteemme keskittyy sinne. Ja sillä parasta tutkitaan esimerkiksi kehittymaiden ja Afrikan maiden sairauksia ja tarpeita, mukaan luettuna muut kuin tarttua taudeita ei tässä voida väittää, että patentit ovat ongelma, mikä luomme ne avata, vaan mahdollisuuksia tiede-elämälle tehdä työtään. Haluaisin myöskin mainita yhteistason investoinnit ja monipuoliset investointimallit, kuten aiemmin totesin. Lääkkeiden saanti on monipuolinen asia, monitahoinen asia. Me täytyy tarkastaa köyhtää, mutta myöskin infrastruktuureja. Ja sitten infrastruktuureista toteaisin, että 20 prosenttia voitosta, että me saamme kehittyvistä maista pistetään terveydenhoitoammattilaisten kouluttamiseen. tämän tärkeä huomio. Emme pelkästään saa itse tuottoa, vaan annamme osan tuottoa niille maille, jotka sitä tarvitsevat. Meillä on uusi Afrikan strategia myöskin. Sen tarkoituksena, että vuoteen 2020 mennessä 80 prosenttia Afrikan väestöstä saa lääkkeitä käyttöönsä. Tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä, eikä kyse ole yritysten yhteiskuntavastaista eikä lähetykset, on kyse valtavasta liiketoimintamallin muuttamisesta. Syy, miksi tähän pystymme, on se, että lääkärit ilman rajoja on pystynyt huomattamaan asiasta, joihin aiemmin emme suhtautuneet riittävän vastuuntuntoisesti. Me olemme erittäin sitoutuneita siihen, että lääkärin saatavuutta parantaa. Tämä on erittäin tärkeänä asiana myöskin pääjohtajamme työssä. Siksi minun tämä korkean tason paneeli, joka liittyy lääkärin saatavuuteen, toteasin, että ei ole yhtä ainoa yritystä tai osapuolta, joka pystyy tähän yksin, eikä yhtä ainoa yhden koon ratkaisua, joka voisi ratkaista kaikki lääkärin saatavuuteen liittyvät ongelmat. Joitakin asioita on saatu jo aikaiseksi, merkittäviäkin asioita sanoisin, mutta hyvin paljon täytyy tietystikin vielä tehdä. That I made at the beginning, but in order to solve these problems Jotta voimme ratkaista tämä ongelma, olisi erittäin tärkeää keskittyä siihen, että käydään rakentavaa kypsää vuoropuhelua. Ei pidä nojata siihen, mitä on tehty jo, vaan pitääkin mitä täytyy tehdä pohjaa sille kaikille, mitä voidaan tulevaisuudessa tehdä. Kiitos paljon. Bueno, muchas gracias. Kiitoksia. Rova Marina, esititte oman sektorinne kantoja. Sitten viimeiseen puhujaan Gian Pietro Van de Roor, joka tulee tutkimusinnovaatiopääosastolta Euroopan komissiosta. Maksimissaan kahdeksan minuuttia myös teille. Olkaa hyvä. Thank you for the opportunity to speak. Kiitoksia tulla pu- kutsuttu tulla puhumaan tänne, niin kuin olemme kuulleet aikaisemmin. Syy, miksi te, mm, lääkkeitä, lääketeknologiaa saada käyttöön, niin syitä on varsin paljon ja varsin johtuva, harvoin johtuvat yhdestä ainoasta syystä. Valmistajat viittaavat heikkoon infrastruktuuriin, eh, huonoihin jakelujärjestelmiin tai että puuttuu tehokasta laatuvalvontaa ja sääntely kapasiteettia. Kuitenkin ilman tutkimusta ja innovaatiosta, innovaatiota lääkealalla ei voi kukaan saada yhtään mitään lääkkeitä. Näin ollen tutkimusinnovaatio on keskeisessä asemassa tärkeä linkki lääkkeen arvoketjussa. Tässä markkinamekanismien yleensä pitäisi johtaa kehitystä ja löytää lääkinnällisiä ratkaisuja markkinoiden toisin kuin markkinoilla. Kuitenkin kestävät rahoitusmallit mahdollistavat sen, että voidaan ottaa, saada liikkeelle tarvittavia investointeja, että voidaan vastata haasteisiin lääkkeiden alla. Haasteet liittyvät sisä, sisäisiin riskeihin, koska markkinat eivät toimi tällaisella tavalla kehitysmaissa. Näin julkinen tuki on olennaista, jotta voidaan viedä eteenpäin lääkkeiden kehittämistä tutkintaa ja taistella sairauksia vastaan keski, alhaisen ja keskitulotason maissa. Komissiolla on paljon kokemusta tämmöisen tutkimuksen kehittämistä. Se on suurin tuotekehittelijän rahoittaja tämän tyyppisen sairauksen Aikaisemmissa ohjelmissa komissio investoi yli 6 miljoonaa euroa tämän tyyppiseen sairauksien tutkintaan. Esimerkiksi uusi projekti, joka kattaa tuberkuloosin vaksan sitten toinen projekti on kehittänyt rako, rokotteita erilaisia paras, mm, parasetteja vastaan, nyt klins kehitetään. Sitten on kehitetty nukkumatautia vastaan kehitettyjä diagnooseja. Tätä on kokeiltu jo Kongon tasavallassa. Horisonto 2020, tämä hetkinen tutkimusohjelma lainsäätäjä päätti keskittyä tarttuvat tauteihin kolmella tavalla kehitetään valmi- valmiuksia, kehitetään parempia rokotteita ja jatkossakin tuetaan kliinisi, tukeen kliinisiin kokeisiin Saharan eteläpuolessa maissa. Horisontti 20 on avoin kaikille järjestöille ja tutkimusjärjestöille osallistua. Se on maailman suurin tutkimusohjelma itse asiassa. Itse asiassa se rahoittaa järjestöjä, tieteilijöitä, joita löytyy uusista jäsenvaltioista, assosioitu maista, jotka ovat mukana Horisontti 2020 ohjelmassa saman kehitysmaista on mukana osallistuja. Jos tarkastellaan ensimmäistä kahta vuotta, on selvää, että edelleenkin EU on vahva toimija tällä alueella vain kahdessa vuodessa lähes 400 miljoonaa euroa investointi tuotekehittelyyn. Käytetään köyhyyden liittyviin sairauksiin mukaan lukien 200 miljoonaa rokotteiden kehittämiseen, AIDSia, tiviä, tuberkuloosia ja Ebolaa vastaan. 2016 tarkoituksena on käyttää 40 miljoonaa rokotekehitykseen malaria, malarian ja muiden tartuntatautien kohdalla. Itse asiassa tällä viikolla alkaa tarjouskilpailu, että saataisiin 10 miljoonaa kokoon tutkimusta varten. Tätä se tarvitaan sikaviruksen kohdalla. Tässä toimitaan yhteistyössä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Sitten vielä 40 miljoonaa, että voidaan täytäntöön panna tutkimus, heitä tutkimusta matalan keskitulotason maissa. Perinteinen tutkimuksen rahoitus ja tutkimusrahat eivät aina ole paras tapa toimia. Siksi komissio on kehittämässä ja testaamassa erilaisia rahoitusmalleja ja mekanismeja. Äh, Haaste palveluiden käyttö on osoitettu varsin tehokkaaksi muilla alueilla. Euroopan komissio tarttui tähän asiaan ensimmäinen palkinto annettiin 2014. Tässä saatiin aikaan äh, huomattava äh, löytö, että tämän jälkeen onnistun saamaan tarvittavaa rahoitusta 50 miljoonaa, ja Melinda Gates edelleen kehitti kyseistä rokoteteknologiaa. Sitten on kaksi muuta kilpailua meneillään. Komissio pyrkii löytämään äh, nopean diagnoosin testimahdollisuuksia, että testataan tarvitseeko potilas antibiootteja vai ei, ja sitten uusi kilpailu alkaa jälleen tänä, tässä kuussa sen nimi on syntymäpäivä lahja, ja tällä pyritään vähentämään vastasyntyneiden ja äitien kuolleisuutta köyhissä maissa. Viime vuonna Euroopan investointipankki ja komissio aloittivat uuden mekanismin, jolla edistettäisiin innovaatiota. Inno, niin kutsuttu Innofin pilottihanke tarttuvien tautien kohdalla. Se liittyy, liittyy riskinjakoon, jonka kautta investointipankki pystyy antamaan, myöntämään lainoja 7,5 miljoonaa tai 75 miljoonaa, jotta voidaan innovoida äh, lääkkeitä, äh, lääkintälaitteita, rokotteita ja niin edelleen. Ja sitten jos tässä onnistutaan, niin vaat maksetaan takaisin. Sitten Klinnen kumppanuus Saharan etelän puolisten maiden kanssa on toinen innovatiivinen rahoitusmekanismi ja lippulaiva e, e, komission strategiassa 2020 ohjelmassa. Unioni antaa lähes 700 miljoonaa toista ohjelmaa varten. Tämä on julkisen ja yksityisen kumppanuus, jossa rahoit maahanmuuttajia tulee 14 EU- ja Afrikan maista, jotka halusivat yhdessä alkaa toimia. Yhteinen ohjelmointi, monirahoitushankkeet, joita myös voidaan kutsua. Näin voidaan koordinoida rahoitusta, ohjel, rahoittaa ohjelmia, joista on yhdessä sovittu. Samoin tämä koskee muun tyyppisiä ohjelmia näin tehden saadaan aikaan kriittinen massa resursseja, voidaan vasta kustannus kustannuksiin, joihin yksin joku maa ei pysty kohtaamaan. Globaalit haasteet, jotka liittyvät köyhyyteen liittyviin tarttuviin tauteihin, vaativat kansainvälistä omistajuutta ja vastuuta ja sitoumusta. Ei yksi maata, yksi järjestö tähän pysty. Siksi komission strategiassa pyritään löytämään globaaleja kumppaneita ja rahoittamaan hankkeita muiden maiden kanssa. Otetaan mukaan myös se julkinen että yksityinen sektori komission mukana myös muun tyyppisissä globaalissa kumppanuussuhteissa, kuten globaali tutkimusyhteistyö, tarttuvien tautien kohdalla ja miten niihin valmistaudutaan, yhteinen ohjelma-aloite, mikrobiresistenttialääkkeissä krooniset sairaudet. Me tuemme myös ajatusta siitä, että oltaisiin valmiita tällaisiin maailmanlaajuisiin sairaus- tai epidemioihin. Tästä keskusteltiin maailman terveysfoorumissa. Tällaiset globaalit kumppanuudet jakavat rahoitusta ja riskejä, mutta vieläkin tärkeämpää on, että identifioidaan ja asetetaan prioriteetteja yhteis, yhdessä jäsen, äh, kehitysmaiden kanssa. WHOn terveystarkkailukeskusta voisi olla tärkeä väline Saksassa pidetään ensi viikolla Berliinissä tärkeä kokous. Tarkoituksena on edistää tiedemiesten tekemiä lupauksia, vähentää kyseisiä sairauksia, halutaan edistää koordinointia julkisessa kehitystyössä ja halutaan kehittää yhteistä kehitystoimintaa ja erilaisia ohjelmia, toimintaohjelmia. Tutkimus kehitys on olennaista, kun pyritään löytämään uusia parempia lääkkeitä. Se on kuitenkin vain yksi osatekijä koko järjestelmässä. sidosryhmän yhteinen toiminta tutkimuksen kehityksen arvoketjussa onnistuu saamaan lääkkeitä kohtuuhintaisiksi saataville yhdessä, joten me pyrimme saa yhdessä toimimaan, ja niin kuin täällä aikaisemmin sanotaan, komppanuudet ovat sellaista, kaikki sijoitusryhmät ovat aina mukana. Kiitos. Muchas gracias, señor. Kiitoksia, herra Van de Gore. Saimme kuulla komission kannoista. Haluaisin myös hiukan kommentoida tilannetta ja tietysti on välttämätöntä kuulla eri osapuolten kannat, mutta komissiolla on tässä tavallaan kaikkein avoimimmat korvat lääketeollisuuden suuntaan kuin kansalaisyhteiskunnalla. Tämä näkyy esimerkiksi näistä kauppaneuvotteluista, joita on te- käyty TTIPistä ja SETA-tutkimusta silloin Siinähän komissio pääsi tutustumaan paremmin kuin kansallisyyskunta tietenkin. Nyt voidaan esittää kysymyksiä ja pyydä, että kysymykset ovat varsin lyhyitä ja konkreettisia ja sama koskee vastauksia, koska meillä on enää vain viisi minuuttia aikaa. Herra Görens. Gracias. Oui, merci. Moi, j'ai une question. Kiitoksia. Minulla olisi täsmällinen kysymys, joka liittyy tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ja uusien lääkkeiden kehittämiseen. Olemassa sairauksia, joita voidaan hoitaa lääkkeillä, mutta lääketehtävät eivät panosta niiden tutkimiseen. Ja sitten olemassa sairauksia, joita ei voida parantaa, niihin ei voida millään tavalla vaikuttaa. Olisin esittää kysymyksen sekä lääkäreille että ilman rajoitta kahdelle muulle panelistille. Kuinka saataisiin aikaan toimintaa, mikäli lääketeollisuus ei tee mitään. Kenellä on poliittinen vastuu? Kenen pitäisi terveydenhoito alalla ryhtyä silloin aloitteelliseksi, mikä lääketeollisuus ei tee mitään? Ja kenellä on vastuu silloin? Kuinka valvonta toimii? Osittain tästä valvonnasta puhuttiinkin myöskin lääkäritilman rajajärjestön suulla. Kuinka voidaan tiedeyhteisön puolella ja toisaalta poliittisella puolella ottaa vastuu tästä tapauksesta. Muchas gracias, señor. Kiitoksia, herra Björens. Seuraavaksi Rivasi. La présidente. Écoutez, ce sujet, c'est vraiment un sujet. Kiitoksia. Tämä on erittäin ajankohtainen aihe, jota tänään käsitellään Ranskan puolella. Tänään esitettiin vetomus, joka liittyy lääkkeiden hintoihin ja lääketehtaat nämä hinnat määrittelevät. Minulla on tässä tyypin esimerkki. No 2014 liveke, jota jolla hoidetaan leusemia, leukemia, oli 450. Sen kustannukset olivat vuodessa 4500. Nyt hinta on kaksinkertainen. Tämä on lääketehtaiden harrastamaa politiikkaa, eikä kyse tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta. Joissakin maissa näitä lääkkeitä ei käytetä, koska on kalleita. Ja tämä, tämä liittyy myöskin sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys. GlaxoSmithKlineille toteaisin, että te oikein sympaattinen ja mukava henkilö ja kannatat innovaatioita. Mutta te joudutte itse tuomioistuimen eteen, koska te halusitte estää geneeristen lääkkeiden valmistamisen maksamalla lääketehtäälle. Te olette suorastaan uskomaton. Laboratorio maksaa toiselle geneerisiä lääkkeitä kehittävälle laboratorille, ettei se kehittäisi geneerisiä lääkkeitä. Tämä on aivan uskomatonta. Sitten komission puheenvuoron. Minun mielestäni komissio ei ollut ajan tasalla, suoraan sanottuna. Ette ole tilanteen tasalla, kun te sanotte, että tässä voidaan varmistaa, että lääketieteen pitää saada tuottoa lääkkeestään. Lääkkeiden saatavuus joko taataan tai ei. Ja kuinka tämä, paljon tämä maksaa? Komissio, horisontti 22, 2020 ja IMI-ohjelmassa kehottaa lääketieteitä kehittämään uusia lääkkeitä ja uusia rokotteita harvinaisiin sairauksiin. Mutta mitä tässä saada vastineeksi? Oletteko tätä lääketehtaa tuota vain tuottoa, vain voittoa? Kuitenkin kyse veromaksien rahoista. 1,8 miljardia imi ohjelmaan. Entä sitten vastapainoksi? Voi, eikö sitten voitaisiin sanoa, että enää lääketehtäällä ei olisi näitä patentteja? Eikö komissio voisi puuttua siihen, että lääkettä voitaisiin ostaa jokainen Afrikassa? ja teollis- ja tekijänoikeuksien omistajat, eli lääketehtaat, estävät tämän 41 000 euroa Ranskassa esimerkiksi jonkun sairauden hoitoa varten. Kyse on hyvin pienestä määrästä ihmisiä. Minun mielestäni komission pitäisi olla paljon aktiivisempi ja aloitteisempi TTIP-sopimuksesta ja CETA-sopimuksesta Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä ja Euroopan ja Kanadan välillä – ja te olette tässä menettäneet tilaisuutena, koska lääketehtaata varsinkin Kanadan puolella, ovat väärävässä asemassa. Tämä on melkoisen huolestuttavaa. Eikö teidän, pikemmin, teidän pitäisi pikemminkin varmistaa se, että kaikilla on mahdollisuus saada lääkkeitä sen sijaan, että suojaatte lääketehtaiden patentteja? Kumpi teidän mielestä nyt on tärkeämpi? Okay, you have uh, now only one minute each. Vain minuutti jokaiselle pahoittelen. Uh. Eipä hätiä mitiä. Kiitoksia kysymyksestä. Ensinnäkin hallinnollista hyvä kysymys tulikin. Oikeastaan WHO on brexit meillä ei ole hallinto, Toimitaan markkinalogiikan mukaisesti. Tietysti on monia asioita, joilla voidaan parantaa tilannetta Ensinnäkin voidaan lisätä avoimuutta. Ei voi hallinnoida, jos ei tiedä, eikä meillä ole minkäänlaista avoimuutta näistä markkinoista, mitä tulee hintoihin, tutkimuskehityskustannuksiin, teillä tekijänoikeuksia. Tämä oli ykkösasia. Sitten toisena voimme nähdä äh, hallituksen yrityksiä toimia, hallitus kokoontuvat toimensa mukaan lukien YK syyskuuryhmä pyritään saamaan puitteita tutkimuksella, kehityksellä ja hallinnoinnille mikrobiresistenssin lääkkeille. Sitten kolmanneksi neuvotellaan maailman terveysjärjestössä YK korkean paneelissa tässä tässä pyritään juuri tähän, jotta voidaan kartoittaa tutkimushankkeita ja tämä ovat oikeansuuntaisia oikean toimia, joten me toivomme, että nämä eri prosessit, avoimuus, YK-prosessit koskien mikroperäisten lääkkeitä, niin tässä kaikessa EUlla voi olla hyvä rooli. Sitten vielä lyhyesti yksi asia. Haluaisin korostaa sitä, että traagista on se, että EU, jotkut maat maksavat kaksi, kolmekin kertaa tutkimusta kehityksestä. Ensinnäkin ne maksavat jälleen korkeat hinnat ja sitten antavat myös lääkeyrityksille verohelpotuksia. Esimerkiksi yritykset sitten saavat tämän lisärahoituksen ja käyttävät sitten sen ö, osakkeen takaisinostoihin ja osinkoihin, joten veronmaksajat ja potilaat tässä kärsivät. Ja todella traagista on, että kehitysmaita pyydetään tuomaan näitä sääntöjä, käytäntöjä ja toimintatapoja samanaikaisesti, kun lääkkeiden rokotteiden korkeat hinnat johtavat poliittisiin kriiseihin siellä ja täällä, ja meidän pitäisi miettiä, miksi haluamme viedä tällaista järjestelmää muihin maihin, kun se johtaa näin moniin ongelmiin tänä päivänä kaikkein vauraimmissa maissa koko maailmassa. Kiitoksia. Um, <clears throat> thanks very much for the questions. <clears throat> so firstly on the... Um... Kiitoksia. Ensinnäkin siitä, miten lääketeollisuus ei tarkastele sellaisia alueita, joita markkinoita ei ole No kyllä me katsomme laiminlyötyjä sairauksia, Zikaa, Ebolaa ja muita. Ei näillä taudeilla mitään markkinoita ole, joten en ymmärrä, miksi ajattelet, että nämä asiat eivät meitä kiinnosta. Me teemme tässä kyllä kumppaneidemme kanssa yhteistyötä. Aihe on hankala. Me emme yksin selviä tutkimuksesta. Tarvitsemme kumppaneita. Ja jos hallituksilla tai lääkärit ilman rajojen kaltaisilla järjestöillä on ideoita, niin kyllä me olemme valmiita yhteistyöhön. Sitten avoimuus. Siitä puhutaan usein. Sanotaan, että patenttikysymyksessä ei ole avoimuutta. Mutta suoraan sanottuna kyllä geneettisiä lääkkeitä valmistavat tietävät, mikä tilanne on heti, kun jonkin tuotteen patentti raukeaa, generinen tuote tulee markkinoille. Jos kaikki eivät tiedä, minkä tuota kohdalla patentti on voimassa, minkä taas ei, niin kyllä tätäkin voidaan katsoa, vaikka se ei välttämättä saatavuutta lisäisikään. Sitten hinnat ja patentit. Voin puhua vain yhden lääketehtaan puolesta, en koko alan puolesta. Voin vain sanoa, että tähän liittyy yritysvastuuta hinnan muodostuksessa. Lääkkeitä on turha valmistaa, mikäli ihmisillä ei ole niihin varaa. Miksi toimisimme tällä tavoin? Siinä ei olisi mitään logiikkaa, eikä vastaa tarpeitamme tai logiikkaamme. Eli minusta ei ole järkevää yhdistää patentteja ja hintoja. Tiedän ja ymmärrän kyllä, miten näin käytännössä joskus tapahtuu. Mutta patentteja on katsottava siis yhtäältä, mikäli ihmisten mielestä ne estävät saatavuutta. Ja toisaalta sitten pitää katsoa vastuullisesti hintoja. Now I think that the whole, the whole problem is that we are... Ongelma hyvin on se, että me toimimme aiheen parissa, jonka suhteen yhteiskunnan ja talouden normaali mallit eivät toimi. Tarvitsemme uudenlaisen rahoitusmallin. Tämä liittyy erityisesti siihen, kuinka voidaan varmistaa se, että yleinen etu rahoituksen yhteydessä otetaan huomioon sitä pidetään kiinni. Mitä kestäviin rahoitusmalleihin tulee, me voimme yhtäältä pyrkiä saamaan koneiston pyörät pyörimään teollisuuden parissa, jolla on kapasiteettia tuottaa tu- lääkkeitä. Ja katentisella puolella voidaan määritellä prioriteetit esimerkiksi WHOn piirissä. Ja niin kuin Ebolan yhteydessä tehtiin viime tämän sikaviruksen yhteydessä, suuri yleensä on toiminut ja koonnut pelaajat yhteen vaihtamaan ajatuksia avainasemassa on se, että jollakin tavalla saadaan rahoitusta ja koneen, koneiston pyörät pyörivät, mutta samanaikaisesti täytyy pyrkiä asettamaan rajoituksia talouden ja yhteiskunnan normaaleja, normaalia logiikkaa toteuttaa niin, että innovaatiolla on jokin arvo. Muuten koneiston pyörät jakavat pyörimästä. Ongelma on juuri se, että yhtäältä halutaan, että pyörät pyörät on, toisaalta vaaditaan sitä. No, tietystikin joskus ihan legitiimi vaatimus esitetään. Halutaan varmistaa, että lääkkeet ovat saatavilla. Lääkäritimän rajajärjestön kollega tämän mainitsi. Mistä rahat tulevat? Miten rahoitetaan tätä koneistoa? Nykyinen malli ei tunnu toimivan. Joten tässä tarvitaan perustavanlaatuisempaa keskustelua kuin se, että yksinkertaisesti todettaisiin vain, että täytyy laatia sääntöjä, jotka velvoittavat paholainen piilien yksityiskohdissa, mikä luotaan noudattaa sääntöjä. Ei voida yksinkertaisesti sanoa, että kaikki täytyy tutkimuksen tasolle määritellä ennalta. Lääkkeiden saatavuuskysymys on kysymys, joka kattaa monia seikkoja. Emmekä voi heti alussa, kun haluamme koneiston pyörät pyörimään, että tämä ja tämä ja tämä täytyy muistaa ja tähän, tähän täytyy sitoutua. Ei kaikki ennalta voida määrätä. Bueno, muchas gracias. Kiitän puhuja. Varmasti on käynyt selväksi, että joitain asioita ei voida jättää mm, vapaiden markkinoiden käsiin. Ja lääkkeet ovat vähän niin kuin veden saanti, yhtä tärkeä minun nähdäkseni. Lääkesektori on erittäin tärkeä sektori EU:ssa, mutta vieläkin tärkeämpää pitää olla globaali terveys. Ei ole kyse vain eurooppalaisista, joten lopetamme tämän päivän kuulemisen. Kiitän kovasti tänne tulostanne ja kaikista puheenvuoroista, joita olemme kuulleet. Tästä tulee olemaan hyötyä valikunnan jäsenille, kun he tekevät työtä tältä pohjalta ja niin kuin sanoin, voimme priorisoida inhimillisiä, te, te, ihmisoikeuksia tekijänoikeuksien sijaan. Komissio, valiokunta jatkaa kello 15 iltapäivällä samassa salissa. Kiitän myös tulkkeja.